Colleagues, um, I'm going to begin the meeting. There are very few of us. Kollegat, aloitan nyt kokouksen. Meitä ei ole vielä runsasta joukkoa paikalla, mutta aloitetaan kuitenkin. Ensin esityslistan hyväksyminen. Jos äh, sopii, niin esityslista näin hyväksytty. Tanskan, Maltan, Kroatian ja kielen tulkkausta ei ole saatavilla. Mitä tulee koordinaattoreiden suosituksiin, on koko joukko esittelijöiden nimityksiä. Jean Lambert vihreistä esittelee Lunacekin, tulee esittelijäksi Lunacekin sijaan joka on lähtenyt. Sitten SD nimittänyt tarkistuksen direkt direktiiviksi, joka koskee petoksen torjuntaa muissa kuin käteismaksuissa. Tanja Fajon SD esittelee ähm, sisärajavalvonnan sitten Pavel SDstä EU Barbados sopimus, mitä liittyy lyhyen ajan viisumivapautukseen ja Lopes Aquilar oma-aloitteinen mietintö humanitaariset viisumit. Voiko valiokunta vahvistaa nämä koordinaattorien suositukset? Näin nämä on vahvistettu. Kiitoksia. Sitten seuraava ilmoitusasia. Euroopan parlamentin Afrikka-viikko meidän valiokuntamme on äh, vahvasti mukana niin valmistelutyössä kuin toteutuksessakin. Ja pyytäisin, että kollegat seuraavat tämän viikon toimintaa tiiviisti. Valiokunnassa käydään huomenna keskustelu EU-Afrikka-suhteista ja sitten Tajanin järjestämä korkean tason Afrikka-konferenssi järjestetään keskiviikkona iltapäivällä 22. päivä täällä parlamentissa. Me olemme tätä erinomaista aloitetta tukeneet, joten muistutan sen merkityksestä vielä valiokunnalle. Sitten eh, EUn laajuiset tietojärjestelmät eh, oikeus- ja sisäasiain alalla Euroopan unionin laajuiset järjestelmät. Näistä todella tänään kello 18.30 live-valiokunnan kokouksen jälkeen esitys. Näin valmistelemme komission ja neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa jatkotoimia. Tämä on kello 18.30 tänään ja muistuttaisin vielä, että toimitamme sähköisen äänestyksen tänään kello 18, joten pyydän teitä varmistamaan, että teillä on äänestyskortit mukananne. Sitten vielä 7.9., 11.5. ja 27.4.2017 pöytäkirjojen hyväksyminen. Jos niihin ei tule huomioita, ne on hyväksytty. Nyt sitten esityslistan kohta neljä. Erittäin mukava Voimme käydä yhteiskeskustelua liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan jäsenten kanssa kyseessä. Niin täällä todella meillä on Tranin Puheenjohtaja edustaja Deli on täällä paikalla. Mukava saada tehdä yhteistyötä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tällainen tilaisuus. Tosiaan tervetuloa tänne kokoukseemme. Ja toivoakseni sitten myös kalatalousvaliokunnan jäsenet tässä äh, ovat tuloillaan kokoukseemme. Kollegat, tässä kyse on siis äh, pilottihankkeesta eurooppalaisen rannikkovartiolaitoksen perustaminen. Meillä on kolme pääjohtajaa paikalla esittelemässä pilottihanketta, tietenkin Frontexin pääjohtaja, sitten meriturvallisuusviraston johtaja ja kalastuksen valvontaviraston pääjohtaja. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi kokoukseemme. Tosiaan sitten myös Tran ja PES valiokuntien jäsenet että tässä ajan mittaan todennäköisesti saapuvat paikalle. Olen pahoillani tästä maanantai-iltapäivän hitaasta käynnistymisestä, mutta olen kyllä varma siitä, että kunhan ihmisten lennot ja muut saapuvat tänne Brysseliin, niin hekin sitten saapuvat tänne kokoukseemme. Ja muistutan vielä, että tämä kokoushan lähetetään suoratoistona internetissä, joten monet varmasti seuraavat kokoustamme netin välityksellä. No niin, mutta tosiaan nämä Legeri, Savure ja Myllys vielä. Tervetuloa kolme pääjohtajaa. Ehkäpä annan teille vuoron perään puheenjohtajat ensin Legeri, Frontexin pääjohtaja, niin ja myös esittelijämme on täällä paikalla, joten käydään keskustelua sitten kohta. Mutta ensin Frontexin pääjohtajaa voi esitellä meille. Asia onpa mukavaa, että olette tullut vieraksemme. Ja ehkäpä jos te aloitatte parikymmentä minuuttia, korkeintaan parikymmentä minuuttia sitten aikaa. That's, that's yes, um, Mr. Mr. Legeri just mentioned. Niin, tässä Legeri juuri mainitsi, että olette keskenään sopineet tästä työ, työnjaostanne, joten asia on käsissänne ja voitte jakaa puheenvuorot ihan niin kuin haluatte. Joten tämä on teidän käsissänne. Ensimmäisenä siis Markku Myllys. Tervetuloa valiokuntaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näiden kolmen valiokunnan puheenjohtajia, Libebesh ja TRAN-valiokuntia siitä, että meidät on kutsuttu tänne alustamaan ja kertomaan kolmen viraston yhteistyöstä eurooppalaisen rannikkovartiostopilottihankkeen puitteissa. Tämä on tärkeä virstanpylväs, jonka olemme saavuttaneet. Sitä parlamentti on tukenut, eli olemme myös kovin kiitollisia parlamentille siitä, että se on antanut meille mahdollisuuden työstää tätä pilottihanketta ja koska tässä nyt aikaa on vähän, niin menen nopeasti näiden kalvojen läpi. Toivottavasti saatte niistä paljon tietoa. Näin muutama vuosi sitten komissio teki tutkimuksen rannikovartiostotoimista eurooppalaisilla alueilla. Ja tässä tutkimuksessa se tunnisti 11 erityyppistä toimintaa, jotka kuuluvat rannikkovartioston toimi, toimenkuvan. Ne ovat osittain meriturvallisuuteen liittyviä. Ne ovat myös liittyvät äh, laivojen onnettomuuksiin. Sitten meillä on kalastuksen valvontaa, tullivalvontaa, rajavalvontaa, ympäristösuojelua, tullitoimintaa. Ja tämä suuri kirjo aktiviteetteja hoidetaan 28 jäsenvaltion viranomaisten toimesta. Meillä on ollut yli 300 jäsenvaltioiden viranomaista, jotka ovat näitä aktiviteetteja hoitaneet, osa, osittain siviilejä, osittain sotilashenkilökuntaa, jotka siis tällä alalla toimivat. Nämä yli 300 viranomaista saavat tukea kolmelta virastolta, Frontexilta, ja EMSalta. Ja teemme siis yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa jokaisen viraston toimivallan puitteissa. Eli meillä on tietyt tehtävät, jotka perustuvat meidän perustavisasetukseemme ja sen pohjalta olemme velvoitettuja tekemään yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja tästä syystä teemme niiden kanssa paljon yhteistyötä. Voidaan sanoa, että vuoden 2015 jälkeen, kun maahanmuuttokriisi oli pinnalla, niin yli miljoona maahanmuuttajaa tuli yli Välimeren Eurooppaan. Ja sen seurauksena niin sanotun rajapaketin hyväksyntä parlamentissa ja neuvostossa johti siihen, että virastoja säädeltiin tekemään yhä enemmän yhteistyötä, enemmän kuin siihen mennessä. Näin voimme todeta, että olemme tehostaneet yhteistyötämme ja voimme myös todeta, että tämä tavallaan ei ollut virastolle sinänsä mitään uutta, koska olimme aloittaneet yhteistyömme jo vuonna 2009. Se pohjautui kahdenvälisiin ja kolmenvälisiin sopimuksiin näiden virastojen välillä – ja tämä aikajana tässä osoittaa sen, millä tavalla yhteistyö on kehittynyt. Meillä on ollut useita erityyppisiä yhteistyöhankkeita Frontexin, EMSAN ja EFKAN kanssa. Ja sitten lopullinen rajapaketin hyväksyntä intensifioi tätä yhteistyötä ja muodollisti sen. Se tarjosi sille myös oikeusperustan. Jos nyt sitten katsotaan rajapakettia, niin nähdään, että se sisältää erilaisia toimenpiteitä tai toimintoja. Tietojen jako niistä yksi kaikkein tärkeimmistä. Se on tärkeä yhteistyön alue. Me jaamme paljon tietoa, koska jokainen virasto oman toimivaltansa nojalla kerää meritietoa, erilaista tietoa. Ja tämä tieto sitten jaetaan viran, äh, virastojen välillä. Valvontatoimenpiteet Tällä alueella teemme myös paljon yhteistyötä. Tietysti EMSA on tässä suhteessa tärkeässä asemassa, koska olemme jo ryhtyneet rakentamaan valvontakykyämme vuonna 2004, silloin kun virastomme perustettiin vuonna 2002. Ja siitä lähtien olemme kehitelleet erilaisia toimenpiteitä, jos olemme parantaneet näitä valvontakykyjä valvontakapasiteettiamme sisältäen siihen myös uuden teknologian. Rajapaketin mukana saimme myös uusia resursseja, joiden avulla kykenimme turvautumaan enemmän uuteen teknologiaan. Käytämme nimittäin satelliittimonitorointia yhä enemmän ja olemme myös ottaneet käyttöön droneja tässä toiminnassa. Me tarjoamme täydentäviä palveluita olemassa olevaan palvelumme nähden. Kapasiteettirakennus on tärkeä osa tätä yhteistyötä, ei pelkästään kolmen viraston välillä, vaan myös kansainvälisten viranomaisten kanssa työskenneltäessä. Kaikki kolme virastoa tekevät tässä suhteessa paljon. Olemme myös tehneet riskianalyysejä tässä yhteistyössämme ja myös kapasiteetin jakaminen on tärkeä osa työtä. Meillä on näitä monivaiheisia toimenpiteitä, joissa kaikki viran, virastot tekevät läheistä yhteistyötä parempiin tulokseen päästäkseen näillä alueilla. Jos sitten katsotaan hiukan äh, tätä pilottihanketta, <clears throat> sitä Euroopan parlamentti ehdotti vuonna 2015 budjettivaroja myönnettiin 750 000 hankkeeseen, joka oli puolitoista vuotinen kestoltaan Tämän hankkeen tavoitteena oli parantaa koordinointia ja luoda lisäsynergiaa verrattuna siihen, mitä siihen mennessä oli saatu aikaiseksi. Lisäksi tarkoitus oli parantaa tietojen välitystä virastojen ja myös muiden sidosryhmien kanssa. No operatiiviset toimenpiteet sitten käytännössä. Meidän mielestämme oli erittäin tärkeää, että meillä oli myös mahdollisuus testata näitä operatiivisia käytäntöjä ihan oikeassa elämässä ja meillä oli yhteisiä testejä sen suhteen, miten voidaan parantaa ja vahvistaa toimiamme käytännössä. Nämä toimet pääasiassa liittyivät Keskivälimeren merialueeseen ja rakensimme myös yhteistyötä olemassa olevan lainsäädäntökehyksen ympärille. Nämä siis olivat ne tavoitteet, joita meillä oli ja voin vakuuttaa, että mm, varmasti olette saaneet tämän kertomuksen pilottihankkeesta me voin vakuuttaa teille sen, että tavoitteet saavutettiin erinomaisesti tämän hankkeen aikana. Jotkut pilottihankkeen tavoitteet, jossa EMSalla oli tämä tehtävä numero yksi, eli tietojenjako. Ja jos katsotaan ympäris, sitä ympäristöä, jossa näitä tietoja jaetaan, niin se on aivan valtava Meillä on erityyppisiä lähteitä, jossa keräämme tietoa merialueelta. Meillä on käyttäjäspesifiä tietoa, jossa keräämme sitä. Meillä on myös kalastusalukselta saatua tietoa. Keräämme myös meteorologista tietoa, jota sitten syötämme tähän tietokantaamme automaattinen identifiointijärjestelmä – tiettyjen kalastusalusten, jotka ylittävät tietyt rajat, niillä täytyy olla AIS-transponderi käytössään. Ja sitten meillä on myös satelliitti AIS-kykyinen valvontamenetelmä käytössä. Synteettinen ö, aukkosatelliitti käytössämme myös se on ollut käytössä vuodesta 2007. Me valvomme niitä ympäristöolosuhteita, joita eurooppalaisilla vesistöillä on tällaisten satelliittikuvien autta pitkän matkan jäljitysjärjestelmät, joita EMS on rakentanut jäsenvaltioiden avulla. Keräämme siis tietoa avomerillä kulkevista, Euroopan lipun alla kulkevista aluksista. Ostamme yhä enemmän optisia satelliittikuvia Teknologia nimittäin etenee aimoharppauksin ja tarjoaa paljon lisäarvoa EMSalle, kun haluamme välittää tietoa asiakkaillemme. Lopuksi Meillä on myös sitten myös muita toimenpiteitä, joiden avulla tarjoamme tietoa alusten liikkumisesta ja se sisältyy näihin palveluihimme. Lisäksi kerätään lisätietoa DDS-järjestelmien avulla. Ja näin EFKA ja Frontex sitten nämä kumppanivirastomme ja kansalliset viranomaiset ovat mukana tässä yhteistyössä. Eli meidän täytyy ymmärtää se, että teemme läheistä yhteistyötä virastojen kanssa, mutta myös kansallisten viranomaisten kanssa. Ja tällä tavalla tarjoamme lisäarvoa Euroopan kansalaisille ja jäsenvaltioiden viranomaisille. Eli tämä kuvan sisältö sisältyy tuohon integroituun meri tietoympäristöön. Olemme siis sulattaneet yhteen kaikki nämä tiedot yhteen tietopalveluun, joka sitten palvelee eri viranomaisia ja jäsenvaltioita. Jos katsotaan tuon tiedonvälityksen tuloksia, niin meidän tasomme on päivitetty ja parannettu. Olemme tehneet paljon yhteistyötä EFKAN ja Frontexin kanssa ennenkin, mutta nyt se on entistä parempaa. tätä tietoa voidaan tarjota myöhemmin myös muille viranomaisille. Olemme myös testailleet todellisia tapauskohtaisia skenaarioita ja luonnostelleet tietojenjakopolitiikan puitteista Sillä on nimittäin tärkeää, että meillä on tällainen politiikka olemassa sen suhteen, kuka saa käyttöönsä mitäkin tietoa. Ja näin siirryn tehtävän numero kaksi, joka on valvontapalvelu. Frontex on sitä johdatellut ja pyrin näyttämään teille lyhyen kahden minuutin videon, joka teemme Huelvassa tässä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 There are a lot of uh, different type of sensors and monitors, and, and uh, the quality of the image is very good. ¿A la de control? ¿A la Mac? Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo This is environmental monitoring eh, una, capability. Una, una cámara está mirando la otra? Afirmativo, afirmativo, Sami. Ah. I was trying to check This is search and rescue. two, two or three. And then we support also fisheries uh, monitoring. Tuemme myös siis kalastuksen valvontaa. las coordenadas, pero solamente can say that only this drone can fly up to eight. Sanotaan, että tämänkaltainen voi lentää vain 8-10 tuntia. Eli yhteenvetona tämä pilottihankkeen loppukokous pidettiin viime kesäkuussa Lissabonissa EMSAn tiloissa ja meillä oli siellä yli sata edustajaa paikalla. Oli myös parlamentin edustaja. Ja tietysti myös paljon erilaisia edustajia jäsenvaltioista ja komissiosta. Kiitän siis omalta osaltani ja annankin nyt Fabricelle puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa hyvää iltapäivää parlamentin jäsenille ja näiden kolmen valiokunnan puheenjohtajalle. Eli meillä on nyt tämä yhteinen esittelytilaisuus. Täällä on EMSAN ja EFKAN pääjohtajat paikalla. Nämä kolme virastoa tekevät yhteistyötä ja tämäkin jo osoittaa, millaista lisäarvoa on näissä tehtävissä, joita toteutamme rannikkovartiotoimissa. Ja nyt tästä kuvasta. No siinä näkyy pieni videopätkä tuossa alhaalla vasemmalla. Se on otettu lentokoneesta joka toimi sopimuksen puitteissa, joka solmittiin vuonna 2015 ja tavoitteena oli vahvistaa ilmavalvontaa rajoilla. Näitä puitteita on hyväksytty tässä kakkostehtävässä, eli valvontatehtävissä, pilottihankkeessa. Ja puitesopimus on mahdollistanut sen, että meillä on ollut 14 tointa, eli se on yli 2000 tuntia ilmavalvontaa. Ja kun katsotaan Frontexin toimintaa, ja sitten täsmällisemmin tämä pilottihanke kahden muun viraston kanssa yhteistyössä. Siellä on torjuttu laitonta kalastusta, eli tässä oli mukana myöskin EFKA-virasto, ja tämä käynnistettiin tämän vuoden keväällä. Ja sitten tässäkin olemme pystyneet tekemään toimia saastumisen torjumiseksi. No, tärkeää on nyt panna merkille, että tämä ilmavalvonta tähtää siihen, että saamme enemmän tietolähteitä virastolle sen suhteen, mikä on tilanne rajoilla ja hiukan ulkorajojen ulkopuolella. Ja tällä tavalla on luotu myöskin uudenlainen valvontaryhmä, European Monitoring Team, joka on osa Varsovan toimiyksikköä. Ja tämän tiimin kanssa sitten testataan erilaisia vaihtoehtoja. Ensinnäkin meillä on ollut yhteistyötä muiden virastojen edustajien kanssa – Esimerkiksi kalastuksen valvonnan valvonnasta saimme kalapalvontaviraston edustajan luoksemme. Ja sitten olemme tehneet yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa, koska olimme lähinnä tätä Triton-operaatiota. Ja sitten olemme yhteydessä viranomaisiin, jotka hoitavat koordinointitehtäviä ja sitten viranomaisia, jotka hoitavat muita tehtäviä rannikkovartiotehtävissä. Eli nyt kun meillä on tämä eurooppalainen valvontatiimi, niin me olemme parantaneet toimintareaktiokykyämme. Ja esimerkiksi nyt kun tätä konetta on käytetty kuusi kuukautta, olemme havainneet 35 tapausta, joissa tarvittiin pelastusapua. Näitä ei olisi havaittu muussa tapauksessa. Ja tästä on hyötyä, varsinkin nyt kun maahanmuutto on lisääntynyt Tähän mennessähän sitä ei ollut kunnolla havaittu Tunisiosta kätin. Sieltä on vähän pienempiä virtoja tullut Eurooppaan. Ja sitten seuraavalla kalvolla Eli mitä tulee kapasiteettien jakoon. Se nyt näkyy tässä erityisellä tavalla kalastusviraston osalta tällä Tritorin toiminta-alueella. Sehän liittyy rajavalvontaan ja sitä tehdään Italiasta käsin. Niin sieltä osoitettiin alueita, jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan laittoman kalastuksen torjuntaa. Ja tällä tavalla havaitsimme, että voimme hyödyntää merikapasiteettia, jota on saatu Frontexista, mutta myöskin lentokoneita. Eli tällä tavalla meillä on nyt foorumi kalastuksen valvontaa varten. Eli Frontex ja meidän virastomme hyödyntävät tällä hetkellä nyt 20 laivaa ja sitten 10 lentokonetta tai helikopteria, jotka sitten partioivat näillä alueilla – Italiassa, Kreikassa, Espanjassa. Ja meillä on sitten 1200 rannikonvartijan edustajia, jotka toimivat näissä toimissa. Eli tällä tavalla me pystymme sitten jakamaan kapasiteetteja, jotka joka tapauksessa maksetaan EUn budjetista. Ja näin niille löydetään lisätehtäviä, kuten tämä kalastuksen valvontatehtävä tai esimerkiksi ympäristösaasteiden havainnointitehtävät. Sitten seuraavassa kuvassa on yksi briefing-tilaisuudesta otettu kuva. Nämä kolme virastoa järjestivät sen, eli tässä ollaan Roomassa. Eli Frontexin Triton-hankkeen puitteissa. Ja virastohan on sitten ollut tässä mukana ja myöskin meriturvallisuusvirasto, Ja pilottihankkeen aikana oli parikymmentä yhteistä briefing-tilannetta. Ja se oli hyvin keskeistä, jotta eri henkilöt hyvin pystyisivät ymmärtämään lainsäädäntöpuutteet ja ymmärtävät, millaisia tavoitteita kahdessa muussa virastossa oli. Jokaisessa missiossa tietenkin toimittiin mandaatin puitteissa, mutta tällä tavalla ne täydensivät toisiaan. Ja sitten tässä kuvassa näette, mitä on tehty yhden aluksen osalta Triton hankkeessa. Eli tässä lastataan ja puretaan kalasaaliita ja niiden epäiltiin liittyvän laittomaan kalastukseen. Tämä on hyvin tarkka kuva Eli näissä rajavalvontatehtävissä tämä on ihan normaalia. Ja sitten Frontexin toiminnassa tavoitteena on toimittaa tällaisia kuvia kalastustoimista muihin virastoihin. Eli pilottihankkeesta saimme noin tuhat havaintoa tai tietoa, jotka olivat tämän tyyppisiä, jotka sitten jaettiin eteenpäin. Ja sitten seuraavassa kuvassa näkyy sitten ihan toisenlaisia ongelmia. Tämä on otettu helikopterista Poseidon hankkeen yhteydessä Kreikassa. Ja Frontexin edustajat epäilivät laitonta saastumista ja näitä kuvia ja tietoja toimitettiin sitten käsit- käytännössä reaaliajassa EMSA-virastoon. Eli siellä käsitellään juuri näitä saastekysymyksiä. Ja tästäkin kuvasta näkee, että tämä aine, joka näkyi helikopterista, niin tällä tavalla on pystytty toimittamaan lisätehtäviä rannikkovartiotehtävissä EUn hyväksi ja tietysti myöskin jäsenvaltioiden hyväksi. Sitten seuraavasta kuvasta näkyy, miten torjutaan rajat ylittävää rikollisuutta. Tämä liittyy esimerkiksi Triton ja Poseidon hankkeisiin. Eli tässä otetaan kiinni vene, joka on täytetty huumeilla – Tässä voidaan toimia nyt eri tavalla. Meillä on yksikkö, jonka kanssa teemme yhteistyötä ja joka seuraa näitä veneitä. Tämä yksikkö on Vessel Tracking Service ja sitten meillä on yhteistyötä myöskin Tullin ja poliisin ja Europolin kanssa. Jotta saisit vähän tarkemman kuvan näistä tehtävistä. Niin Frontexin tehtävissä vuonna 2016 oli 1020 henkeä, joita epäiltiin ihmiskaupasta, jotka pidätettiin. Lähes 96 tonnia hashista takavarikoitiin ja 14 miljoonaa salakuljetettua savuketta viime vuonna. Ja Tänä vuonna nämä lukemat ovat nousussa. 156 välikohtausta on ollut. Niitä on käsitelty siis Frontexissa ja kaksi kolmasosaa liittyi Indalo-hankkeeseen, jota toteutetaan Marokon ja Espanjan välissä. Ja 107 tonnia huumeita on tähän mennessä takavarikoitu. Sitten seuraavasta kuvasta näkyy taas millaisia toimia toteutetaan yhteistyössä. Eurooppalaiset virastot tukevat tässä pelastustoimia. Ehkä muistatte, että kun ajatellaan kansainvälistä oikeutta, on olemassa oikeu, äh, vaatimus olla apuna näissä pelastustoimissa. Ja nyt viraston uudessa mandaatissa viime vuoden lokakuusta lähtien – on sääntöjä, jotka liittyvät pelastus- ja etsintätoimiin. Eli päätehtävämme on tietysti rannikkovartiointi. Siellä tehdään EMSAN ja EFKAN kanssa yhteistyötä, mutta sitten prioriteettina on myöskin tukea pelastus- ja etsintätoimia ja jopa toteuttaa niitä tarvittaessa – ja sitten koordinoimme näitä toimia koordinointikeskuksesta. Eli rajavartiotoimissa tämä komentoketju on se, että meillä on kansainvälinen koordinointikeskus Roomassa, Italian sisäministeriössä. Ja sitten kun on etsintä- ja pelastustoimia, silloin vastuu siirtyy Italian liikenneministeriöön. Ja tämä koskee myöskin Kreikkaa, Espanjaa. Siellähän myöskin toteutetaan näitä toimia. Ja vuonna 2016 90 000 ihmistä pelastettiin tässä Frontexin operaatiossa. Ja vuonna 2017 vielä enemmän Meillä on nyt 135 000 ihmistä, jotka on pelastettu. Ja mitä tulee Frontexin normaaliin toimintaan tai sitten tähän pilottihankkeeseen, jota nyt täällä esittelemme. Sitten seuraavasta kuvasta näkyy taas tämä kapasiteettien jako ja kapasiteetin kehittäminen eu tasolla – Meillä on nyt tämä uusi mandaatti virastolle ja olemme hankkineet aluksia tällä hetkellä. Kyse on pitkän ajan vuokrasopimuksista kansallisten viranomaisten kanssa jäsenvaltioista. Tässä Kreikassa ensimmäinen alus, jota Frontex hallinnoi. Siellähän lukee eurooppalainen rannikkovartiosto. Ja tällä, alueella, äh, tällä aluksella on eurooppalainen miehistö ja siellä on seitsemän kansallisuutta edustettuina. Eli tämä on ikään kuin pilottihanke pilottihankkeen sisällä. Ja näitä kapasiteetteja on helppo jakaa tulevaisuudessa, jotta voidaan parantaa muiden virastojen, kuten EFKAN tai EMSAN kapasiteettia – silloin nekin voivat hyödyntää tällaista kapasiteettia. Eli yksi virasto voi tarjota foorumeita sitten muille toimille. Ja sitten tässä kuvassa sitten on todettu, mitä on opittu. Markku jo totesikin, että yli 300 kansallista viranomaista on ollut tässä mukana. Eli mukana näissä rannikkovartiotoimissa. Ja pilottihankkeen aikana sitten havaittiin, että yhteistyömme ja yhteiset toimemme EFKAN, EMSAN ja Frontexin välillä johtivat siihen, että jäsenvaltiotkin sitten ymmärtävät paremmin, mitä tehdään EUn tasolla ja mitä EUn tasolla voidaan tehdä. Haluaisin vain korostaa, että Tämä ei ollut mikään kuvitteellinen ympäristö, vaan nämä olivat oikeita toimia reaaliajassa. Ja tämä on myöskin kustannustehokasta, koska kuten näette tuloksista, niin pystyimme toimimaan lainsäädännön eri aloilla, mutta kukin virasto omalla alallaan. Kiitoksia ja nyt sitten Pascal saisi l'occasion aussi comme mes collègues de, de remercier les présidents. Niin, kiitoksia. Tässä on mahdollisuus nyt kiittää Pösh, Libe ja Tran valiokuntia tästä tilaisuudesta. Kuten kollegani jo totesivatkin, niin pilottihankkeen tärkeä osa liittyy virastojen yhteistyöhön ja tässä näettekin tuon tilanteen välimerellä ja sitten valvontatilanteen rajoilla. Ja näin oikeassa kuvassa on näitä tällaisia havaintoja kartoitettuna. Ne ovat erittäin mielenkiintoisia ja sitten kun tuota tilannetta kuvaillaan, niin se pohjautuu nimenomaan EMSan tarjoamaan palveluun, eli meriturvallisuusviraston palveluun. Se tarjoaa meille tietoja, joiden avulla me voimme kaikki saada yhteisesti tämän kuvan näkyville. Samalla haluaisin kertoa siitä, että Frontexin toiminta on ollut äärimmäisen tärkeää, kun kysymys on nimenomaan näistä kalastusvarmontatilanteista. Tässä yhteydessä meillä on käytössä tällainen valvonta-alus, ja siinä keskitytään sitten myös jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, sillä kysymys ei ole pelkästään siitä, että koordinoidaan työtämme, vaan tarjotaan palveluja jäsenvaltioille ja näin samassa myös Euroopan unionin kansalaisille haluaisin erityisesti korostaa Mustalla merellä käytyä operaatiota, jossa meillä oli tilaisuus valvoa erilaisia asioita, valvoa kalastusta, valvoa rajoja, tarjota teknistä tukea ja sitten koulutusta Bulgarian ja Romanian rajavartiolaitoksille. Tämän neljännen tehtävän lopputulos jonka tässä jo kollega ottikin esille, voidaan todeta, että siinä Frontexin aluksen valvontatoimenpiteitä suoritettiin viisi eri kappaletta ja siellä otettiin osaa myös kahdeksaan ilmailuoperaatioon. Me osallistuimme näihin yhteisiin operaatioihin Frontexin toiminnan puitteissa. Keski-Välimerellä ja Poseidonin Itä-Välimerellä. Kuten totesin aiemmin, nämä havainnot ...870 havaintoa siis tältä ajanjaksolta, mikä on suuri määrä. Mustalla verellä sitten meillä oli tällainen monitavoitteinen operaatio toukokuussa 2017 ja haluaisin edelleen ottaa esille sen, että kun täällä puhutaan Frontexin tai EFKAN toimista, niin EMSA on ollut erittäin tärkeä myös tässä, koska sillä on ollut roolina tarjota meille Kopernikus ja muita ohjelmia käyttöömme. Kolmas tehtävä, kapasiteetin rakennus Euroopan kalastuksen valvontaviraston tekemä tehtävä. Siinä on erityisesti keskitytty informaatioon ja koulutuksen niin, että voidaan luoda sellainen taulukko, viitetaulukko, jota voidaan hyödyntää sitten näissä eri aiheissa, kun puhutaan Euroopasta rannikkoalueesta. käytettävissä olevien resurssien kartta ja eri virastojen luettelo, jotka voivat olla mukana lisäämässä tätä yhteistä työtä, niin tässä kohteessa on ollut erityisen tärkeää työstää niitä dokumentteja, joita meillä nyt jo on olemassa. Tässä suhteessa haluaisin korostaa sitä, että on erityisesti kiinnitetty huomiota koulutukseen, siis henkilökuntamme koulutuksen, kuten myöskin jäsenvaltioissa. Tämä on tapahtunut valvontajärjestelmien puitteissa. Ja tässä kohdin, kun puhutaan henkilökunnan koulutuksesta, niin olemme pyrkineet tarjoamaan koulutustukea myös jäsenvaltioille. Ja tämä on ehdottoman tärkeä kohta, jotta voidaan parantaa henkilökuntavaihtoa ja virastojen yhteensopivuutta. Päätelmänä tästä kolmannesta tehtävästä, jota EFKA siis koordinoi, minun mielestäni me olemme järkevällä tavalla olleet edesauttamatta kapasiteetin lisäystä ja olemme tarjonneet koulutusta jäsenvaltioille, virastoille ja henkilökunnalle ja samalla edesauttaneet sitä, että meillä on ollut parempaa henkilövaihtoa ja olemme saaneet ottaa esille näitä yhteisiä tavoitteitamme. Ja tästä pääsenkin sitten yhteenvetoon. Pilottihankkeesta vähän poikkileikkaavasti voisi todeta, että kuten huomaatte, ne, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen, ovat siinä mukana yhteisen kalastuspolitiikan tai yhteisen yhteisöpolitiikan ansiosta. Jotkut näistä tehtävistä ovat seurausta kansainvälisistä yleissopimuksista, joissa eh, joko jäsenvaltiot tai Euroopan unioni on osallisena. Virastojen yhteistyö tämä on viety eteenpäin jatkuvasti tämän hankkeen sisällä, samalla kunnioittain niiden omia ominaispiirteitä ja samalla on sovellettu sellaisia toimenpiteitä, joissa ovat mukana sekä jäsenvaltiot että komissio. Minusta me emme voimme olla ylpeitä meidän joukkueestamme. Olemme päässeet tavoitteisiimme, joita olemme itsellemme asettaneet. Ja tämä pilottihanke osoittaa, että nimenomaan yhteistyö virastojen välillä on äärimmäisen tärkeää. Sen avulla on saatu aikaiseksi eurooppalaista lisäarvoa. Se on tehokasta. Ja tämä tietojen välitys on ollut äärimmäisen tärkeää. Kun katsotaan tätä päivää ja tulevaisuutta ja pilottihankkeen pidennystä tulevaisuuteen, niin hyvin selkeästi nähdään, että toiminta tässä suhteessa on yhä enemmän vahvistumassa. Nämä neljä eri akselia, jotka tänään on esitelty, joissa olemme mukana koulutuksessa, valvonnassa, kapasiteetin luomisessa ja sen hallinnoimisessa. Tähän on lisätty yksi lisätehtävä, eli riskianalyysi joka on tärkeä, kun katsotaan tulevia mahdollisia uhkia. Lisäksi yhteistyötä on tehty, jotta voitaisiin sopimuspohjaisesti edetä henkilöstön palkkaamisessa ja myös tässä yhteydessä katsoa sitä, mitä julkisilla markkinoilla on tarjottavana. Kolmen osapuolen välinen sopimus tuli voimaan 17.3.2017 ja sen pohjalta jokainen virasto soveltaa näitä säännöksiä, joita siinä on. Tämän kolmiosapuolisen toiminnan pohjalta olemme mahdollistaneet sen, että olemme voineet luoda myös vuosittaisia tavoitteita yhdistäen näin virastot niiden funktionaalisessa toiminnassa. Yhteislainsäätäjä on tämän vahvistanut. Näin olemme saaneet mukaan myös kansalliset viranomaiset unionin ja kansallisen toiminnan pohjalta olemaan mukana rannikkovartiotyössä. Olemme myös tarkastaneet, mitä odotuksia meillä on tulevaisuuden varalle ja virastot ovat järjestäneet erilaisia konsultatiivisia toimia, kuten foorumeita tässä suhteessa. Ja nämä konsultaatiot ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet hienosata rannikkovartioston toimintaa Euroopassa. Euroopan kansalaiset, joita te edustatte täällä, tietysti ovat sitten loppuhyötyjät tästä meidän toimestamme. Kiitokset kolmelle pääjohtajalle näistä esityksistä ja kiitoksia siitä, miten todella olitte valmistelleet nämä esitykset ja hyvin eloisasti ne meille esittelitte. Tässä jäsenet ovat nyt kuunnelleet ja kuulleet esityksenne ja mahdollisesti nyt tulee sitten kysymyksiä ja huomioita. Ensimmäisenä edustaja Pabrits, joka on esittelijä ja tämän jälkeen sitten TRAN-valiokunnan puheenjohtaja Deli varmasti käyttää puheenvuoron sitten pari kollegaa, Sippeli ja Grisbeck. Mutta apiksi ensin, olkaa hyvä. Uh, for being here today. Mikrofonissa on nyt paha häiriö, jos puhuja voisi vaihtaa mikrofonia. niin kollegoistani osa on nyt poissa, koska meillä on Latvian kansallispäivä tänään, mutta joka tapauksessa haluan kiittää alkukesän työryhmätapaamisesta Lissabonissa. Todella jos voisimme pyytää puhujaa vaihtamaan mikrofonia. Kyllä tuossa mikrofonin äänenlaadussa oli ongelmia. No minä tässä nyt... Äh, ai, aikakin on kortilla, niin käytän tämän puheenvuoron niin mahdollisimman nopeasti. Me tiedämme EFKan EMSA ja tietenkin Frontexin äh, työn laajuuden ja ehkäpä voisin esittää pari kysymystä joihin toivoisin nämä vastauksia. Ensimmäinen kysymykseni liittyisi siihen, että mitkä ovat seuraavat askeleet. Viimeisenä puhunut pääjohtaja jo puhuikin tulevaisuudesta, kun ajatellaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tiedämme, että tämä on hyvin pitkälti kuitenkin viime kädessä jäsenvaltioiden vastuulla ja kysyisinkin, että saako tietojen vaihdosta ja hyvien käytänteiden vaihdosta sitten myös kovia tuloksia esimerkiksi salakuljetuksen, ihmissalakuljetuksen torjunnassa, rikollisuuden torjunnassa, näiden asioiden, jotka päivittäin rajoillamme tulevat esiin. Ja sitten toiseksi, kun puhutaan laillis- oikeudellisista kehyksistä, niin ehkä meidän valiokuntamme ja Euroopan parlamentti voisi tässä auttaa. Onko teillä ajatuksia siitä, miten voisimme antaa teille tukemme oikeudellisten puitteiden parantamiseksi niin, että että näiden puolentoista vuoden aikana saatu oppi saataisiin paremmin käytännössä mm, sitten tulevaisuutta palvelemaan. Eli mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä Kyse on muustakin kuin oikeudellisen alan yhteistyöstä. Työnne parantaa meidän kaikkien turvallisuutta ja vahvistaa luottamusta. Kiitoksia, niin kuin totesitte, kumppanuus on tärkeää ja EMSasta on vastuussa myös TRAN-valiokunta, joten on mukavaa, että sen puheenjohtaja edustaja Dali on paikalla. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, on todellakin ilo, että täällä on kolmen viraston pääjohtajat paikalla. He ovat osoittaneet, ei kyse ole pelkästään koordinoinnista. Tämä on todellista yhteistyötä, hyvin tiivistä yhteistyötä, jotta saamme aikaan parhaat mahdolliset tulokset Euroopalle. Hyvin paljon maahanmuuttajia tulee vielä meren kautta Eurooppaan ja näin ollen vaarantavat oman henkensä. Joten meidän täytyy nyt miettiä. Tämänhetkinen haaste vaikuttaa myöskin työhön ja rooleihin, joita eri virastoilla EU:ssa on ja erityisesti niillä, joiden kanssa tänään keskustellaan. Ja liikennevaliokunnan puheenjohtajana tiedän, millaista työtä tehdään Euroopan meriturvallisuusvirastossa – ja on hienoa, että Mylly on paikalla. Hänet hän kutsutaan säännöllisesti tänne valiokuntaan ja varmasti hän on tulevaisuudessakin tervetullut valiokuntaamme. Tähän mennessä tehty työ on ollut hyvin ammattimaista. On noudatettu merisäädöksiä EU-ssa. Ja sieltä on saatu myöskin teknistä apua. Ja tutkimusapua. Näin voidaan taata, että meillä on tehokasta ja tasokasta tietoa turvallisuudesta merellä. Eli kyse on virastosta, joka kehittyy jatkuvasti. Mandaattia on tarkasteltu tähän mennessä jo viiteen otteeseen. Se ei ole mikään pieni määrä. Siellähän on uusia tehtäviä tullut mukaan, esimerkiksi energiayhteistyö ja EFKan osalta esimerkiksi tämä rannikkovartiointitoiminta. Meidän täytyy vahvistaa kapasiteetteja virastossa, koska budjetti ei pysy kaikkien näiden lisätehtävien tahdissa mukana. Eli kysymys on budjetista ja lisäresursseista. Tämä täytyy pitää mielessä, kun me toimimme uusissa rahoituspuitteissa. Ja mitä tulee sitten valvontaan ja tietojen jakoon, ESMA on saanut tavoitteiden mukaisia tuloksia Tästä muistutettiin, mutta täytyy vielä sanoa, että uuden teknologian hyödyntäminen, esimerkiksi lennokkien käyttäminen tai Kopernikus-ohjelma, josta saadaan ku- kuvia mereltä integroidulla tavalla. Ja voin sanoa, että tällä hetkellähän olemme miettimässä ilmailuvirastoa, eli tämä lennokkikysymys saattaa olla sitten yksi tavoista vastata näihin haasteisiin. Esimerkiksi jos on polttoaine kysymyksiä tai täytyy löytää merihädessä olevia aluksia. Mitä nopeammin toimitaan, sitä tehokkaampaa toiminta on ja sitä nopeammin pystytään pelastamaan ihmishenkiä. Eli puheenjohtaja, hyvä Claude, on hyvä, että tässä valiokunnassa on nyt mukana kolme valiokuntaa ja kolme virastoa. Meillä on hyvää yhteistyötä näiden kolmen viraston välillä – ja toivotan teille lykkyä tykö, kun etenette ja hyödynnätte näitä synergioita sekä kansallisella, siis tämäkin täytyy pitää mielessä, välillä sieltä tulee ongelmia, sekin täytyy todeta, kun ajatellaan kansallisia viranomaisia ja sitten Euroopan tason viranomaiset, jotka hoitavat rannikkovartiotehtäviä. Kiitos. Thank you, Thank you. Kiitokset. Äh, Kaatalousvaliokunnan edustajia ei näytä olevan paikalla ja näin ollen vielä kaksi puheenvuoroa kollegoilta. Tässä olemme jo hiukan myöhässä aikataulusta, mutta sitten ja sitten Grisbeck. Birgit ensin, ole hyvä. Kiitos oikein paljon, Claude. Aivan ensin haluan kiittää kolmen viraston edustajia tästä erittäin kattavasta esityksestä. Kyllä hyvin ilmeiseksi kävi, minkälaista synergiaa etua tässä todella saadaan aikaan. Palaan kuitenkin tuohon alkupuheenvuoroon, koska uskon, että tämä hanke käynnistettiin vuoden 2015 kuvat nähtyämme ja niiden vuoksi vuoden 2015 kuvat syntyivät, koska jäsenvaltiot ja virastot eivät käynnistäneet toimia sen puolesta, että pakosalle lähtevien ihmisten lähdön syitä kitkettäisiin ja edelleen tässä on hyvin paljon tehtävää. Mutta tämä tällaisena ennakkohuomiona. Minulla olisi ihan konkreettinen kysymys kolmen viraston edustajalle. kun voitte nyt hyvin tarkasti tunnistaa alukset, jotka liikkuvat Välimerellä ja ne reitit, joita alukset käyttävät, niin mitä tapahtuu, jos esimerkiksi äh, kalastusvalvontaa äh, viranomainen havaitsee äh, aluksen, joka on täynnä pakolaisia? Mitä ihan konkreettisesti tapahtuu? Toiseksi, kun ajatellaan vaikkapa, että tällainen alus, joka on täynnä pakolaisia, lähtee Libyan rannikolta, mitä tapahtuu ja, ja mihin toimiin ryhdytään, mitkä ovat seuraavat askeleet havaitsemisen jälkeen. Ja kolmanneksi, kun ajatellaan Euroopan tilannetta ja Libyan rannikkoa, joka, niin valvotaanko sitä erityisen tiiviisti tällä hetkellä ja alusten liikehdintää niin siellä. Kiitos. Um, ähm, Mr. Ähm, Babitsin kysymys ja Birgit, äh, sinun kysymyksesi kyllä heti herättävät sellaisen ajatuksen, että olisipa mukavaa, jos meillä olisi enemmän aikaa käydä keskustelua, mutta valitettavasti meillä ei ole. Nyt edustaja Griesbeck ja sitten pääjohtajat. Merci. Äh. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös virastojen pääjohtajalle, että tulitte tänne paikalle meille kertomaan tästä asiasta. Nyt me olemme jo viikon alussa. Kaikki eivät vielä ole täällä paikalla, mutta varmasti saavat tästä yhteenvedon. Minun mielestäni tämä tietojen vaihto näkökohta oli erittäin mielenkiintoinen ja todellinen operatiivinen yhteistyö tuolla kentällä merillä ja valtamerillä on todella mielenkiintoista ja minusta se tarjoaa ehdotonta lisäarvoa jäsenvaltioille, kuten myöskin Euroopan unionin kansalaisille. Ja tässä sivu menee valita myös sitä, että kansalaiset eivät riittävästi tunne niitä eurooppalaisia välineitä, jotka työskentelevät yhdessä, kun kysymys on kaiken näköisestä liikenteestä ja myöskin kalastuksen valvonnasta, kuten myöskin meripelastustyöstä. Mutta aivan kuten monet kollegat ovat jo aivan hyvin todenneet, meripelastustyöhön liittyvät ongelmat ovat äärettömän vakavia ongelmia koko planeetallamme. Esimerkiksi esimerkiksi Intian valtamerellä, jossa meillä on eri saarten ympärillä Euroopan unionin alueita, muun muassa Reunionin saaren ympärillä olen saanut nähdä, miten siellä työskenneltiin varsinkin ympäristösuojelun näkökulmien parissa ja kalastusaluksiakin oli siellä, jotka ovat eurooppalaisia, jotka eivät välttämättä seuraa kaikkia ohjeita. Ja sitten myös meripelastuksessa, niin tuolla alueella Komoreiden ja Majotin välillä, josta ei koskaan puhuta mediassa, sielläkin kymmenet ihmiset kuolevat merelle, kun he pyrkivät pääsemään Eldoradonsa. Ja vastasitte jo mm, ihan tarkkaan useisiin kysymyksiin ja koulutuksen koulutus, onko se yhteistä. Siihen vastasittekin jo koulutus ja näiden missioiden luonne. Minulla on kaksi pikkukysymystä. Ensimmäinen kuuluu vähän budjettiin 67 miljoonan euron kasvu 2017-2020 näiden toimintojen lisäämisen. Kollegat puhuvat siitä ja tekin viittasitte alustassa näistä dronejärjestelmiin. Onko tämä yhteinen toiminta Aeronefin kaukosäädetyt järjestelmät, löytyvätkö ne tästä pilottihankkeesta vai onko se asia, jota kehitellään sitten rinnan muun toiminnan kanssa? Ilmeisesti kesäkuusta 2017 sen olisi pitänyt olla operatiivinen. Mitä sille kuuluu? Ja kun nyt kysymys on toiseksi tästä pilottihankkeesta, ja puhutaan tehokkuudesta, niin mikä sitten on tulevaisuus? Pilottihankehan nyt päättyy. Aiotteko jatkaa, ja toivon sitä, aiotteko jatkaa tämän yhteisen yhteistyön ja tehokkaan yhteistyön linjoilla vai lopetetaanko se nyt tähän sitten ihan yhtäkkiä ja mitään ei tehdä? Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos vielä teille kaikille kolmelle siitä, että tulitte yhdessä keskustelemaan kanssamme. Tämä yhteistyön ala on erittäin monimuotoinen ja monimutkainenkin. Yksi kysymys vielä minultakin tässä. Puhuimme Suomen eduskunnan jäsenten kanssa. Nimittäin sitten kysyttiin myös sitä, että no mitä sitten kuuluu ylipäätään rajavalvonnalle ja virastolle. Ja kysyisin, kun ajat, odotukset ovat olleet hyvin korkealla ja kun puhutaan nyt sitten tästä yhteistyöstä, niin liikenteen kalastusalan kun tietenkin sitten maahanmuuton haasteista rajavalvonnassa, niin mitenkä kun on niin valtavat odotukset ja nyt ihmiset odottavat sitten rannikkovartiostoa, niin mitenkä te vastaatte näihin odotuksiin. Te olette varmaan kuitenkin äh, tietoisia näistä suurista odotuksista ja nyt sitten jäsenvaltioiden kanssa teette kumppaneina yhteistyötä. Miten tuo kumppanuus sujuu? Ehkäpä äh, kukin teistä voitte nyt äh, esittää johtopäätökset ja sitten tarttua niihin kollegojen kysymyksiin, joihin haluatte vastata. Kuka haluaa aloittaa? Myllys. Niin Haluatteko te aloittaa. Tehdään, mennään samassa järjestyksessä. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Kyllä, todella hyvin suuria odotuksia ja sen valtioilta ja sidosryhmiltä kohdistuu nyt tähän rannikkovartiosto hankkeeseen. Onhan tämä merkittävä haaste jäsenvaltioille erityisesti sitten myös se, että kolmen viraston johtokunnan jäsenet tekevät tätä yhteistyötä. Ja kolme virastoa ovat nyt luoneet tällaisen kolmikantaisen työskentelymallin, joka on hyväksytty kaikissa hallinnollisissa johtokunnissamme ja me olemme nyt hyvin selvillä vesillä siitä, että miten tätä yhteistyötä tehdään. Sitten meillä on teknisiä alatyöryhmiä, joita eri virastot johtavat ja ne nyt sitten edistävät eri alueilla tätä yhteistyötämme. Eli haluamme korostaa, että kaikilla virastoilla on omat kohderyhmänsä taikka sidosryhmänsä, joihin olemme yhteydessä jäsenvaltioissa. Ja me teemme yhteistyötä saadaksemme Ähm, parempaan käyttöön olemassa olevat voimavarat, mutta tietenkin, ja teemme yhteistyötä, mutta tietenkin aina sitten kohdistamme jäsenvaltiotasolla toimet omiin sidosryhmiimme. Eli meillä on ihan selkeä työnjako tässä. Kiitoksia ja sitten seuraava, olkaa hyvä. I don't know if I reply in French or in English. Euh, la, le fait est que nous avons néanmoins... Niin, meillä on kuitenkin näitä toimia varten tällainen täytäntöönpano komitea Implementing Group erityisesti Välimeren alueella. Se koskee näitä toimia ja jäsenvaltioiden asiantuntijat valvovat raja-alueita ja kalastusta ja meillä on sitten näitä pöytäkirjoja ja protokolleja käytössä. Tämä käynnistettiin viime vuoden alussa, kun käynnistimme yhteistyön Triton-hankkeen yhteydessä. Silloin Frontex ja meidän virastomme aloittivat yhteistyön ja tässä, ovat työs, tässä työssä ovat mukana jäsenvaltiot erittäin tehokkaalla tavalla. Kiitos oikein paljon ja sitten nyt Lecheri, jos te vielä päätätte. Äh, über Seenotrettung äh, kann ich Folgendes sagen. Ähm, no, voin äh, sanoa ehkä edustaja Sipelille seuraavaa. Jos Frontex näkee, että alus, jossa on maahanmuuttajia, lähtee Libyan rannikolta, me voimme välittää tämän tiedon jäsenvaltioille, mutta virastolla sellaisenaan ei ole yhteyksiä Libyaan ja näin ollen me voimme vain siis nämä tiedot välittää jäsenvaltioille. Mitä sitten tulee näihin seuraaviin äh, pilottihankkeen vaiheisiin, niin yhteistyö kolmen viraston välillä on ollut erittäin äh, menestyksekästä, mutta myös rannikkovartiostotoiminnan toiminnan suhteen. Ja kun puhutaan rajavalvonnasta, on otettava huomioon se, että kyse on lain valvonnasta merellä. Eli jos torjumme vaikkapa rajat ylittävää rikollisuutta, kannattaa, niin EMSAn kanssa teemme yhteistyötä. Niin kuin sanoin, saatamme paljastaa rikollista toimintaa, vaikkapa kalastusvalvontaa harjoittaessamme ja tätä tietoa voimme sitten hyödyntää esimerkiksi jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa yhteistyössä, mutta myös Frontexin Europolin kahdenvälisessä yhteydenpidossa. Eli Mielestäni tässä on kyllä nyt jo ää, pieni alku mahdollisuudelle luoda viranomaisten ja jäsenvaltioiden välillä jonkinnäköinen tällainen julkinen palvelu, jossa kaikki kunnioittavat täysin kumppanivirastojen toimivaltaa, ovatpa ne sitten EU-virastoja tai kansallisia virastoja, mutta jossa todella kapasiteettia ja tietoa jaetaan ja keskitytään tiedon vaihtoon äh, äh, tässä hetkessä reaaliajassa. Eli jos jotain tapahtuu, jotain on käynnissä, jos puhutaan vaikkapa ihmissalakuljettajien pidättämisestä tai Äh, ympäristösaastuttamisen äh, ratkaisemisesta tai vastaavasta, niin täytyy toimia välittömästi, joten yhteen toimivuus äh, tiedonvaihdossa ja ylipäätään tiedonvaihtokapasiteetti ovat aivan keskeisiä elementtejä. Ja toivon, että tämä pilottihanke auttaa meitä määrittelemään yhteisiä standardeja, yhteisiä menettelytapoja, mutta myös teknisiä standardeja. Ja ensi kuussa tapaamme kansallisia viranomaisia EU-rannikkovartiostofoorumin puitteissa ja todennäköisesti otamme myös entistä enemmän yhteyksiä aluetasolle. Meillä on eri alueita, joiden kanssa voitaisiin tehdä konkreettisempaakin yhteistyötä. Eli nämä ovat minun odotuksiani. Ja jälleen haluan kiittää Euroopan parlamentin jäseniä tästä luottamuksesta. Kiitän kolmea valiokuntaa, kiitän tätä valiokuntaa, kiitän jäsenvaltiota yhteistyöstä ja luonnollisesti Markku ja Paskalia ja meidän yhteisiä tiimejämme. Erinomaista yhteistyötä tässä on käynnissä. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Me emme osoita tarpeeksi suosiotamme täällä Lipeessä. Näin pitäisi tehdä useammin kyllä. Joten äh, todella sen osoitukset ainakin metaforisesti nyt teille kaikille. Kiitos. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla tästä yhteistyöstä. Tämä, on hyvin, ja tämä oli myös hyvin selkeä esitys teiltä kaikilta. Ja niin kuin Legeri sanoi, niin tässä nyt sitten jo katsotaan myös tulevaisuutta. Ja me luonnollisesti me meidän esittelijämme ja jäsenet seuraamme hyvin tiiviisti työn kehittymistä. Kiitän Tran-valiokuntaa vierailusta ja toivon, että voimme jatkaa kolmen pääjohtajan kanssa jatkossakin muutaman kuukauden kuluttua, vaikka voisimme katsoa, että missä mennään tuolloin. Kiitos eh, kollegat, jotka osallistuitte keskusteluun. Colleagues, we now need to move uh, quickly to the next item, point five. On... No niin, ja nyt eh, Parhaat kollegat, esityslistan kohta viisi. If I could just ask colleagues to come to the front on, for the next item. Ja nyt kollegat tosiaan siirrytään esityslistan seuraavaan kohtaan.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 Okay, colleagues, if we're ready, um, we are um, running over. No niin, kollegat, olemme tässä hiukan aikataulusta myöhässä. Item. Joten mennäänpä eteenpäin. Nyt kuulemme valvontavelvollisuutemme mukaisesti takaisinottosopimuksista ja niiden tilanteesta. On mukavaa, että muut muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston varapääjohtaja Simon Mordy on paikalla meille kertomassa asiasta. Ihan äh, alkuun pari sanaa. Simon Mordy kävi 7.9. Libe-valiokunnan kokouksessa. Tuolloin keskustelimme neuvotteluista takaisinoptosopimusten äh, suhteen ylipäätään ja sopimusten solmimisesta. Niin kuin muistatte, kirjoitin sitten komissiolle kirjeen muutama viikko sitten ja kerroin huolenaiheestamme sitä, että nyt kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä muuten kuin lainsäädännöllisissä puitteissa epävirallisemmin ja että olimme huolissamme tästä. Ja kirjassa totesin myös, että kun puhutaan muuttoliikeagendasta, niin EU käy epävirallisia neuvotteluja ja sitten myös tekee muodollisia sopimuksia alalla kumppanimaiden kanssa, kolmansien maiden kanssa. Ja mitä takaisinottosopimuksiin tulee, ne ovat tälle valiokunnalle erityinen murhenkryyni. Katsomme todella myös sopimuksen artiklaa 218 ja toimivalta kysymyksiä. Tässä on vaarana se, että EU-politiikka uudelleen kansallistetaan. Tämän kirjan minä kirjoitin valiokunnan nimissä ja Simon kollegat ovat hyvin kiinnostuneita näistä kysymyksistä, joten on mukavaa, että tulitte jälleen vieraksemme päivittämään nyt meille tilannetietoja. Tämähän on julkinen kokous se muistutukseksi. Ja Simon, nyt voit esittää meille alustuksesi. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos jäsenet. Onpa mukavaa tasolla vieraanamme puhumassa asiasta, joka varmaankin muuttolikehallinnassa on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, nimittäin niiden palauttaminen, joilla ei ole oikeutta jäädä Euroopan unioniin ja myöskin sitten lähtömaiden velvollisuus takaisinottoon. Kansallisten parlamenttien Tunisian ja Marokon edustajat ovat täällä myös paikalla. He ovat kumppaneitamme tässä muuttoliike kokonaisuudessa. Viimeksi minulta kysyttiin, miksi en puheenvuorossani kunnioittanut enempää sitä, että Euroopan unionin täytyy myös tarjota suojelua ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Ja nyt ehkä alkuun pari sanaa laajemmasta strategiastamme ja haluan korostaa sitä, että palauttaminen ja takaisinotto eivät suinkaan ole strategiamme ainutulottuvuus. Ei, me haluamme strategiassamme tarjota vakaat puitteet solidaarisuuden, vastuullisuuden, tehokkuuden ja reiluuden alalla niin, että Euroopan unioni säilyy suojapaikkana, turvapaikkana niille, jotka suojelua tarvitsevat myös jatkossa. Ja me haluamme toimia humaanisti ja samalla tehokkaasti. Tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Mehän olemme yhdessä tarkastelleet esimerkiksi turvapaikkajärjestelmän uudistamista, laillisten reittien vahvistamista Eurooppaan ja sitten kumppanuutta niin Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Juuri kuulitte fabrizia joka tekee yhteistyötä kumppanimaiden kanssa ulkorajojemme suojelemiseksi. Samoin teemme sitten ähm, laittoman maahanmuuton äh, syiden kitkemiseksi paljon työtä ja teemme yhteistyötä myös äh, ihmissalakuljettajien toiminnan torjumiseksi. Ja tämä yhteistyö alkaa nyt kyllä kantaa hedelmää, sillä äh, viime viikollahan tästä tiedonanto tuli. Teemme myös UNHCRn ja IOM kanssa tiivistä yhteistyötä, autamme ihmisiä vapaaehtoisessa palaamisessa ja Libyankin kanssa ollaan oltu yhteydessä lähes 4000 henkilöä ovat saaneet lääketieteellistä apua ja tukea ja 40 000 ihmistä YK toimien kautta meidän rahoitusavullamme on saanut apua ja 15 000 maahanmuuttajaa, 10 000 Libyasta ovat turvautuneet tähän tuettuun vapaaehtoiseen palaamiseen. Ja me haluamme auttaa Libyaa myös siinä, että sinne saapuneet ihmiset voisivat palata koteihinsa, naapurimaihin, muihin maihin. Libyasta, Tunisiasta on lähtenyt ihmisiä, evakuoitu ihmisiä, jotka nyt vapaaehtoisesti ovat palaamassa kotiin. Kaksi miljardia euroa rahoitusta myöskin syiden kitkemiseksi Afrikka-rahastossa niin, että tuemme Afrikkaa talouden rakenteiden vahvistamisessa ja 40 miljardia myös yksityistä rahoitusta myös mm, uudelleen puitteissa 30 000 henkilöä ähm, sijoitettu uudelleen, joten kyllä jäsenvaltiot ovat todella sitoutuneet siihen, että tällaista vaarallista laitonta maahantuloa kitkettäisiin ja näitä reittejä suljettaisiin ja tehtäisiin tilanteesta turvallisempi kaikille. Komission tarkoitus ei suinkaan ole tehdä Euroopasta, EUsta linnaketta. Kaikki ne toimimme pyrimme siihen, että suojelun tarpeessa olevat saavat meiltä suojapaikan, mutta mutta kolikon toinen puoli on sitten se, että ne, joilla ei suojelun tarvetta ole, kun tämä on henkilökohtaisesti arvioitu, ja, ja jos havaitaan, että henkilöllä ei ole oikeutta jäädä, niin hänen on palattava. Ja tämä on nyt tämän päivän alustukseni aihe. Tämä on merkittävä haaste, tämä henkilöiden palauttaminen koteihinsa. Jos ajatellaan ihan viimeisiä lukuja, voidaan nähdä, että vain 36 prosenttia laittomista maahanmuuttajista sen jälkeen, kun heidän tilanteensa on turvapaikkaprosessissa arvioitu henkilökohtaisesti, niin vain 36 prosenttia sitten palaa. Ja kyllä tähän haasteita eh, kyllä liittyy ja sen valtioilla on merkittäviä haasteita eh, palauttamisen toteuttamisessa ja puheenjohtaja onkin hienoa, että ensi viikolla näihin keskityt sitten Komissio on pyrkinyt tukemaan jäsenvaltioita näiden sisäisten esteiden purkamiseksi palautuksilta ja vapaaehtoinen palaaminen on komission komissiolle mieleisin tapa luonnollisesti. Annamme jäsenvaltioille hyvin paljon rahoitusapua niin, että ihmiset voisivat ihmisarvolle sopivalla tavalla palata vapaaehtoisesti Meillä on tätä varten todella suora rahoitusta olemassa. Jos katsotaan nyt tietoja, joita jäsenvaltiot meille ovat toimittaneet, ja te saitte ennen kokousta aika kattavan tietopaketin palautuksista ja palaamisista, ja toivon, että viime kokouksessa täällä valiokunnassa minulle esittämänne kysymykset tätä kautta saavat nyt myös vastauksia. Ja niin kuin aiemmin olen todennut, jos haluatte lisätietoa tästä tai mistä tahansa muusta, niin tietoa teille mielellämme toimitamme. Voitte nähdä, että tässä vapaaehtoiset palaamiset ovat lisääntyneet hiukan 2015 39 000, 2016 46 000 henkilöä, mutta jälleen voin todeta, että yksi syy tälle vapaaehtoisten palaamisten lisääntymiselle lienee se on, että että pakkopalautusten vaara tai mahdollisuus kannustaa vapaaehtoiseen palaamiseen ja vapaaehtoinen palaaminen ei kyllä toteudu, jos ei ole mitään vaaraa pakkopalautuksesta. Kyllä voidaan varmasti sanoa, että jäsenvaltiot usein edelleen kohtaavat tilanteen, jossa lähtömaiden viranomaiset eivät ole halukkaita yhteistyöhön, jos palautettavalla ei ole voimassa olevaa passia. Luonnollisesti jäsenvaltion täytyy pyytää pikapassia Äh, maan konsulaatilta tai suurlähetystöltä ja jos äh, kansallisuus ei ole selvä, sitä täytyy selvittää ja näitä varten tarvitsemme yhteistyötä äh, kumppanimailtamme ja usein tämä on vaikeaa. Jotkut maat eivät identifioi kansalaisiaan, jos on varaa niiden mielestä siitä, että ihmiset pakkopalautetaan ja tässä rikotaan jäsenvaltioiden oikeuksia siitä, että ne saavat päättää, kuka saa saapua ja jäädä niiden alueelle, mutta myös kumppanimaidemme eh, velvollisuudet kansainvälisen lain puitteissa rikkoutuvat eh, kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti eh, maan täytyy tunnustaa kansalaisensa. Ja kun ajatellaan Saharan eteläpuolista Afrikkaa, politiikkaa Euroopan unionilla on lähtömaiden kanssa koko joukko sopimuksia, muun muassa Kotonun sopimus, jonka artikla 13 lyö vahvan, luo vahvan oikeudellisen perustan palautuksille AKT-maihin. Usein tarvitaan käytännön järjestelyjä, jotka sallivat takaisin oton toteutumisen ja palauttamisen toteutumisen ja usein meillä nyt sitten on näitä laillise, epämuodollisia takaisinottosopimuksia, mutta muistutan kuitenkin, että kotonun sopimuksen artikla 13 on aina voimassa. Ja näin ollen nämä takaisinottosopimukset, jotka ovat epävirallisia, ovat ikään kuin käytännön askel takaisinottoon, mutta mutta kansainvälinen velvoite ja laki on joka tapauksessa voimassa toisaalla. Ja mielelläni voin jäsenille toimittaa lisää tietoa näistä järjestelyistä, jos sitä mm, kaipaatte. Haluan myös tehdä selväksi, että komission komissiolle mieleisin vaihtoehto on aina se, että laillinen velvoite, joka on olemassa, vahvistetaan vielä näissä eh, takaisinottosopimuksissa, mutta tämä ei aina ole mahdollista, niin kuin viime vierailullani valiokunnassanne totesin, eh, joidenkin kumppanimaidemme poliittinen tilanne eh, voi tämän estää. Ja usein kolmannet maat takaisinottosopimuksia eivät mielellään solmi ja meidän on näin ollen oltava rakentavia ja pyrittävä todellisiin ratkaisuihin kunnioittaen aina niin kansainvälistä lakia kuin EU-lakiakin. Ja kyllä tämä vuonna 2017 on tiettyä tulosta tuottanut, nyt ehkä yksityiskohtaisempia, tarkempia, maakohtaisia tietoja niin niistä, joiden kanssa on hallinnollisia järjestelyjä, kuin niidenkin kanssa, joiden kanssa on virallisia takaisinottosopimuksia. Ehkäpä aloittaisin kahdesta maasta, jotka tämän päivän esityksen otsikossa ovat, nimittäin Afganistan ja Mali. Aloitetaanpa Malista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että on tiettyjä poliittisia Ähm, ulottuvuuksia, jotka harkinnanvaraisesti täytyy ottaa huomioon. Muistanette, että Mali vetäytyi takaisin sopimuksesta joulukuussa 2016, kun mediassa oli ollut virheellistä raportointia muodollisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Ja tässä taustalla olivat EUn huolettomat twiitit Twitterissä. Muodollista sopimusta ei siis oltu allekirjoitettu, vaikka näin saattoikin ymmärtää. Mutta Malin viranomaiset mm, tekevät kanssamme kyllä yhteistyötä, helpottavat kansalaistensa vapaaehtoisia, vapaaehtoisia palaamisia Nigeristä ja Libyasta, mutta ei ole löyty, löydetty vielä tapaa Malin kansalaisten viralliselle takanot takaisinottosopimukselle mitään takaisinottojärjestelyitä Malin kanssa tällä hetkellä ei ole käytössä. Afganistanista sitten EU-Afganistan yhteinen etenemissuunnitelma etenee edelleen tyydyttävällä tavalla. Sehän astui voimaan lokakuussa 2016. Tämän jälkeen 19 lentoa on äh, lähtenyt 287 palaajaa kyydissään ja jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä yhteistyöhön afgaaniviranomaisten kanssa ja meillä on hyvä keskustelun pohja käytännön äh, ongelmille. Ja kun puhutaan pakkopalautuksista, rajallisesta määrästä siis todella, niin tämäkin on varmasti vaikuttanut siihen, että kaiken kaikkiaan palaajia vuonna 2015 oli noin 1500 ja nyt sitten 8335 vuonna 2016. Nyt puhun siis vapaaehtoisista palaajista ja samoin lait laittomien maahanmuuttajien saapumismäärä on Afganistanista vähentänyt, he, vähentynyt. Heitä oli 54 000 vuonna 2016 ja tämän, tämän vuoden tammi-lokakuussa noin 4 000. Bangladesh, Bangladesin kansalaiset ovat olleet Afrikan ulkopuolelta suurin joukko keskisen välimeren reitti paketin kautta noin 9000 henkilöä tämän vuoden alusta alkaen. Ja syyskuussa me komissiossa ja EU:ssa Bangladesin kanssa sovimme tällaisesta standardioperaatiosta, joka sallii henkilön äh, tunnistamiseen äh, siinä tapauksessa, että syytä turvapaikalle ei ole. Ja sitten Kiinan äh, kanssa on samoin tehty yhteistyötä. Kyse on maasta, jossa on vain noin 12 miljoonaa kansalaista, mutta parin kolmen äh, viime vuoden aikana se on ollut yksi suurimpia lähtömaita keskisen välimeren äh, laittomalla reitillä. Palajia on ollut vain viitisen prosenttia, mutta heinäkuussa tänä vuonna saimme aikaan sopimuksen hyvistä käytänteistä palauttamismenettelyä menettelyjen puitteissa ja nyt sitten ensimmäiset palautukset toteutuvat lähiaikoina ja me toimitamme niistä yksityiskohtaisempaa tietoa teille, kunhan meillä sitä on, kunhan tilanne tästä kehittyy. Etiopia. Yhteistyö Etiopian kansalaisten tunnistamiseksi on ollut erittäin vaikeaa. Usein Etiopia ei halua ottaa kansalaisiaan takaisin, paitsi jos he palaavat vapaaehtoisesti. Me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Etiopian kanssa viime kuukausina ja nyt meillä on hyvät käytännöt voimassa palautusten suhteen, että saamme ne käyttöön ja Etiopian kanssa todella neuvotteluja käydään. Sitten vielä muita pääasiallisia lähtömaita Afrikasta, kuten Norsunluurannikko, se on kolmanneksi suurin laittomien muuttajien lähtömaa ja tiedoista näette, että palaajien määrä on hyvin pieni, viitisen prosenttia vain. Vielä emme Noslurannikolta ole saaneet vastausta ehdotukseemme pakkopalautusten käynnistämiseksi. Sama koskee Gaanaa. Olemme Gaanakin kanssa pyrkineet käynnistämään neuvottelut, koska laittomien maahanmuuttajien määrä Gaanasta on noussut viime vuosina merkittävästi. Pyrimme käytännön järjestelyjen aikaansaamiseksi, mutta edelleen kannalta odotamme vastausta ja sama koskee Gambiaa. Siellä on tapahtunut myönteisiä muutoksia hallinnossa demokraattisempaan suuntaan ja nyt sen hallinnon kanssa käymme keskusteluja. Nämä ovat esimerkkejä AKT-maista, joiden kanssa Kotonun sopimus on siis voimassa ja sen artikla 13. Ihan nopeasti vielä alat, joilla meillä on äh, muodollisia takaisinottosopimuksia voimassa 7.9. Viimeksi puhuin tästä, mitä on tapahtunut tuon jälkeen. Katsotaan vaikkapa Pakistania syyskuussa. Meillä oli takaisinottokomitean kokous Pakistanin kanssa ja kävimme hyvän keskustelun sisäministerin kanssa erityisesti tarpeesta nähdä edistystä Kreikassa. Kreikassa on edelleen jumissa koko joukko Pakistanin kansalaisia. Kyllä minä sanoisin, että Pakistanilla hyvää tahtoa on. Ja erityisesti tämä sähköinen alusta, jonka olemme eh, Pakistanin sisäministeriön kanssa luomassa voi varmasti sitten osaltaan nopeuttaa näitä takaisinottohakemuksia ja niiden käsittelyä. Me nyt huhtikuuhun asti tutkimme tätä ja kun katson sitten itäisen kumppanuuden maita, länsi maita, puhun ihan lyhyesti, koska tiedän, että aika on kortilla. Sanoisin, että palautusluvut ovat korkeita. Ukraina 84 prosenttia ja länsi vastaavia lukuja, siis jopa yli 100 prosenttia, eli että edellisten vuosien suma myös purkautuu. Sama koskee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, joten kaiken kaikkiaan toteaisin, että Länsi-Balkanin kumppanimaiden kanssa palauttamisyhteistyö on aivan esimerkillistä. No sama koskee muuten myös Moldovaa. Tunisia vielä ihan lyhyesti ja meillähän on täällä tunisialaisia kollegoita ja ystäviä paikalla. Tunisiakin on hyvin tärkeä. Kun katsotaan saapujien määrää Italiaan, niin pelkästään lokakuussa Tunisian kansalaisia tuli noin 2788 henkilöä, eli lähes 50 prosenttia saapuneista Italiaan nyt lokakuussa. Uusi neuvottelukierros Tunisian kanssa on suunnitteilla 28. marraskuuta ensi viikon tiistaille. Kyse on viisumivapautus neuvotteluista ja myös takaisinottosopimuksista. saatte siitä sitten tiedon aikoinaan. Samoin meillä on Nigerian kanssa neuvottelut käynnissä. Ne käynnistyivät lokakuussa 2016, mutta jumissa ollaan. Jos haluatte lisää yksityiskohtia joistain maista, niin sen teen, mutta materiaalit olette saaneet ja minua pyydettiin puhumaan lyhyesti. Ja näin olen puheenjohtaja lopettaisin puheenvuoroni toteamalla, että ei tämä helppoa ole. Haasteita on että saadaan kolmannet maat mukaan ylipäätään näihin neuvotteluihin, erityisesti kun puhutaan sitten muodollisista EU- palautus- takaisinottosopimuksista. Me pyrimme olemaan käytännönläheisiä ja Euroopassa meidän täytyy vielä jatkossakin pohtia, miten saamme liikkeelle tällaisia kannustimia, jotka ovat aina sitten räätälöityjä kullekin maalle, rohkaistaksemme näitä maita tekemään yhteistyötä kanssamme. Lisäksi olisi hyvä muistaa erilaiset tilanteet, haasteet näissä maissa. Niilläkin on hyvin herkkä tasapaino löydettävänään ja tarvitaan kattavaa lähestymistapaa ylipäätään maahanmuuttoon ja maastamuuttoon. Mutta jos haluatte todella lisää yksityiskohtaisia tietoja neuvotteluista tai, tai muuten, niin me voimme toimittaa teille tätä tietoa. Ja luonnollisesti voimme kyllä käydä näitä keskusteluja myös suljetuin ovin, jos tarpeen. Kiitos. Kiitokset edustaja Mordy komissiosta tosiaan tervetuloa äh, Marokon ja Tunisian nämä äh, kollegat, jotka ovat täällä vieraanamme, heidän parlamenttiensa jäsenet. Äh, saatte puheenvuoron tekin sitten kuultuamme Libe-edustajia. Ja nyt katsotaan puhuja lista läpi, ähm, niin että kaikki tiedätte, kuka on listalla. Okay, everyone is. Okay. So Mrs. Hallmeyer, Mrs. Kienge, Mrs. Intervelt, Mrs. Um, Sargentini, um, Mrs. Bjork, and Ms. Mrs. Grappini and Mr. Lenars. Okay, that's it. And, and... Tässä olivat puhujat ja Mari Kristin, haluatko sinä käyttää puheenvuoron? Oletko varma? Oletko ihan täysin varma nyt? No, koska haluan, että Mordi vielä ehtii vastatakin niin. Aloitetaan Holmajärjestä. Monika. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä katsauksesta ja siitä, että puhuitte näistä eri järjestelyistä tai sopimuksista jäsen, valtioiden kanssa, joiden kanssa ei ole mitään virallisia sopimuksia tehty. No 340 000, no se on nyt rohkaiseva summa, se on hiukan edennyt. Ja mehän tiedämme, että järjestelty paluupolitiikka auttaa meitä. Myöskin, jos es nyt oikein ymmärsin, voisit ehkä puhua tästä vielä, eli tämä vapaaehtoinen palautus on nyt lisännyt näiden palautusten määrää – ja te olette sitten antaneet apua näihin tapauksiin. Eli millaisia tällaiset aputoimenpiteet ovat? Ja meillä tilanne on esimerkiksi se, että on henkilöitä, jotka ovat laittomasti maassa ja jotka pitäisi palauttaa, niin silloin heihin otetaan yhteyttä – ihmiskauppapiireistä ja he saattavat kadota. Tai sitten he joutuvat rikollisjärjestöjen uhreiksi, jotka yrittävät hyötyä heidän tilanteestaan, eli tästä epätoivoisesta tilanteesta, kun he joutuvat nyt sitten palaamaan maahansa, vaikka eivät haluaisikaan. Eli heitä sitten yritetään rekrytoida eri osiin rikollisjärjestöä, tai sitten heitä käytetään hyväksi näiden rikollisten piireissä. Eli voisitko kertoa tästä jotain? Eli onko toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin ennaltaehkäistä se, että nämä ihmiset yhtäkkiä katoavat, tai sitten toisaalta, että heitä sitten hyväksikäytetään rikollisuudessa. Kiitos. Ja pyytäisin, että kunnioitatte äh, kahden minuutin puheaikaa. Kienke. Grazie. Kiitoksia, Claude. Aluksi sanoisin, että en ole samaa mieltä siitä, että tarkoitus hyvittää keinot, varsinkin silloin kun kyse on parlamentille tärkeistä asioista. Palautuspolitiikassa pitää toimia sopimusten välisesti ja kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset eivät voi olla tärkeämpiä kuin parlamentin rooli. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä kaikessa työssämme ja haluaisin kiittää kuitenkin siitä, että vieraamme ovat aina valmiita tulemaan tänne ja toivottavasti voimme jatkaa tätä keskustelua, mutta täytyy kiinnittää huomiota näihin toimintatapoihin. Ja meidän ei pidä kasvattaa jäsenvaltioiden valtuuksia nyt sokeasti. Mehän tarvitsemme tällä hetkellä enemmän Eurooppaa, enemmän solidaarisuutta. Ja jos joku tarvitsee kansainvälistä suojelua, niin sitä ei voi yhdistää epämuodollisiin sopimuksiin. Me voi nyt käynnistää uusia menettelyitä tai ja meidän täytyy varmistaa, että me riko perus ihmisoikeuksia. Eli kaksi kysymystä. Eli Algerian ja Marokon kanssa neuvottelut ovat jumissa. Mitään sopimusta ei saada Jordanian, Nigerian tai Tunisian kanssa. Eli miten komissio selittää tämän umpikujan? Te puhuitte myöskin siitä, että jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä palautuksiin Afganistaniin. Onko komissiokin tästä tyytyväinen? Ja sitten, missä näitä palautuksia on toteutettu kansainvälistä oikeutta noudattaen, onko meillä lisätietoa niistä, jotka on palautettu vasten tahtoaan? Ja lopuksi kysyisin vielä, onko näille henkilöille takeita ja sitten kun he saapuvat takaisin kotimaansa, niin autetaanko heitä siellä millään tavalla? Kiitos. Kiitos. Siis sitten Infeld. Yes, thank you, Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. No tietysti tämä kaikki kuulostaa aivan logiselta, jos ne ihmiset, joiden hakemukset on hylätty, joutuvat palaamaan alkuperämaahansa. Kaikki varmasti on tästä samaa mieltä, mutta ehkä kuitenkin todellisuus on hieman monimutkaisempaa kuin se, mitä te tässä väititte. Aivan kuten Cecil Kiengekin, minäkin haluaisin tietää, että on miltei mahdotonta tehdä kunnollisia takaisinottosopimuksia näiden maiden kanssa. Miksi? Kyllä minä ymmärrän, miksi ne eivät sitä halua, mutta me taloudellisena moottorina luulisin, että meidän nyt on valtava vipuvaikutus tässä suhteessa. Sitten sanotte, että kaikki sujuu ihan hyvin, kaikki ovat tyytyväisiä ja palaavat koteihinsa. Mutta kun tästä sitten puhutaan, niin miltä se oikein näyttää käytännössä? Esimerkiksi perhe palautetaan Afganistanin lasten kanssa, jotka ovat viettäneet suurimman osan elämänsä vihan vaikka palankomaissa tai jossain muussa Euroopan maassa. Tytöt, jotka ovat täällä kasvaneet, ja heidät palautetaan Afganistaniin. Minkälainen elämä heitä siellä oikein odottaa? Tarkistaako komissio sen? Ja lisäksi olisin samaa mieltä Cecil Kiengen kanssa. Meillähän on äh, juridiset instrumentit. Ja minusta tämä on yleissuunta. Se ei tietysti pelkästään tällä alalla, mutta myös neuvosto ja komissio tätä kyllä äh, edesauttaa, pyrkii löytämään yhä enemmän sellaisia menetelmiä, jotka ovat näiden juridisten välineiden tai sopimusten ulkopuolella. Me olemme luonneet tällaisen välineen ihan tietystä syystä. Siitä syystä, että se sisältää tiettyjä takeita. No nämä takeet, millä tavalla aiotte varmistaa niiden käytön, miksi näitä nyt nimitettiin juridisesti ei sitovia takaisinottosopimuksia? Mitä takeita meillä on ihmisoikeuksissa? Kyllähän minä tiedän, että eivät ihmisoikeudet mitenkään muodissa ole tänä päivänä. Mutta minäpä olen vanhanaikainen ja minusta ne ovat tärkeitä. Eli minkälaisia takeita meillä nyt sitten on? Ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta se saisi kunnolliset juridiset välineet, kunnon juridiset sopimukset? Tästä puhutaan niin hirvittävän vähän. Please. Kiitos, Björk. Thank you very much. Kiitoksia. Olen samaa mieltä muiden kanssa, mutta kuten totesin, haluaisin kommentoida vähän yleisemmin tätä turvapaikkapolitiikkaa. Eli se, mitä kuulin, on hiukan huolestuttavaa, koska monet meistä ovat sitä mieltä, että Euroopan tilanne on yhä epäinhimillisempi. Ihmisiä pysäytetään, ihmisiä pidetään poissa, turvapaikanhakijoita suljetaan laitoksia, vaikka he eivät ole tehneet mitään rikoksia ja, sit, ja niin edelleen. Eli me kaikki ehkä emme ole näistä asioista ihan samaa mieltä. Sitten palautuspolitiikka. Sanoit, että pitää olla tehokasta palautuspolitiikkaa, mutta kuten sanoin, me olemme siirtymässä kohti yhä inhimillisempää ja epämoraalista linjaa. Ja esimerkiksi oma maani Ruotsi. Siellä nuoret jotkut ovat juuri aikuisia, toiset vielä lapsia, heidät lähetetään johonkin maahan, siis ei edes kotimaahan, vaan maahan, Afganistaniin, jossa he eivät ole koskaan käyneet. Se ei ole turvallista. Ja monet ihmiset ovat nyt lähteneet liikkeelle. Artistit, poliitikot, kansalaisyhteiskunta, ihmiset, jotka huolehtivat näistä lapsista, jotta nämä palautukset saataisiin loppumaan. Ja mitä te voisitte tehdä auttaaksenne Ruotsin hallitusta lopettamaan palautukset Afganistanin? Miten voimme toimia yhdessä, koska mitään demokraattista valvontaa nyt ei ole? Parlamentti ei voi sitä arvioida, me voi tarkastella tilannetta. Eli ollaanko nyt uudelleen tarkasteltu turvallisuustilannetta ja kun ajattelette vaikka ihmisoikeustilannetta, lasten etuja tai muita huolenaiheita, afganistanilaiset ministerit sanovat, että he eivät selviä tästä tilanteesta. Tai sitten säännöt, eli että ei lähetetä ihmisiä maihin, joissa he eivät ole koskaan käyneet. Eli meillä ei ole minkäänlaista valvontaa näiden järjestelyiden osalta, eikä niistä sitten kukaan myöskään ole vastuussa. Ja jos kukaan ei ole vastuussa, se johtaa väärikäytöksiin, ja se on epäinhimillistä ja epämoraalista. Kiitos. Please. Kiitos tämän sargenttinen. Let me start by the... Kiitoksia. Aloittaisin tarjouksesta, antaa yksityiskohtaisempaa tietoa. Ja vastaus tähän kyselymme on ollut vähän tällainen sekava vastaus, jossa sekoitetaan kehitysyhteistyö, viralliset sopimukset ja epäviralliset sopimukset. Eli teidän yksikön päällikkönne lähettää meille kirjeen, jossa meille kerrotaan myös, että käytetään 14,9 miljoonaa euroa ja luomme työpaikkoja nuorille Gambiassa. Tässä tehtävänä on valvoa sitä, millä tavalla näitä takaisinottosopimuksessa täytetään, koska olemme saaneet selville, että tuo valvonta on yhä vaikeampaa, koska tässä on tällaisia epämuodollisia rakenteita, niin pyrimme itse asiassa siihen, että saisimme yhteistyötä teiltä tässä valvonnassa. Ja hiukan lisää siitä. Näissä epävirallisissa rakenteissa me emme voi valvoa, koska epävirallinen järjestely ei mahdollista sitä, että meillä voi olla muodollinen valvonta silloin, kun henkilö palautetaan. Ei voida muodollisesti valvoa epämuodollista järjestelyä. Epämuodollinen järjestely ei myöskään sisällä demokraattista valvontaa vastaanottavalla osapuolella. En usko, että Afganistanin hallitus tai Malin tai kukaan näillä pitkällä luettelolla kääntyy oma parlamentinsa puoleen ja selventää niiden tilannetta, jotka palautetaan. Eli me olemme pakotettuja puhumaan niin selvästi kuin mahdollista. Kun kirjoitatte meille, että yhä useampi maa ei halua olla mukana neuvotteluissa, jossa käsitellään virallisia takaisinottosopimuksia, niin minusta meille olisi hyvä ja osa tätä meidän valvontaamme, jos me ryhtyisimme maakohtaisesti katsoa, mitkä nämä perustelut ovat, sillä myöhemmin tässä kirjeessä sivulla kolme kirjoitat, että komissio ehdotti samankaltaisia hyviä käytäntöjä norsuluurannikolle, Ghanalle ja Gambialle. Minä en ymmärrä, miksi meillä ei ole niiden kanssa virallista takaisinottosopimusta ja missä tämä kanta on otettu, että mennään seuraava askel eteenpäin tätä epämuodollista tietä. Kun live-valiokunnan näkökulmasta katsoin, minusta minun tehtäväni on ymmärtää tämä ja kyseenalaistaa se. Mutta en voi edes ryhtyä kyselemään teiltä, koska ei löydä tästä yksityiskohtia. Kun puhutaan luvuista, olen tietysti ilahtunut siitä, että niitä minulle lähetätte, mutta tämä liite, joka koskee kolmasen valtioiden kansalaisten palautuksia, siinä jää pois. Ja saattaa olla, että tämä luettelo näyttää nyt Afganistan, Pakistan, Marokko, Mali, Niger, Nigeria ja Norsulurannikko. Vaikka niistä on tietoa kirjeessä antakaa se minulle tällaisena taulukkona ja ne maat, jotka ovat kaikkein suurimmassa poliittisessa vaikeuksessa, laittakaa ne liitteeseen, näyttäkää tämä, älkää nyt ehdotako siellä, että Mauritania ja Indonesia ovat pääkysymykset, kun me tiedämme, että näin ei ole ja otin nyt tästä ihan sattumanvaraiset maat pitkästä luettelosta. Ja muutama lisäkysymys, ja kyllä minä tiedän, että tässä menee vähän liikaa aikaa. Etiopia. Ymmärsin yhdestä lähteestä, Judith, sinä nyt puhut aivan liian pitkään. Kaksi lyhyttä kysymystä, hyvä puheenjohtaja, jos sopii. Tämähän on meidän valvontamme. Kaikki pitäytyvät kahdessa minuutissa neljästä. Olet minussa jo neljässä minuutissa. Nopeasti nyt. Etiopia. Ymmärsin yhdestä lähteestä, että näissä neuvotteluissa Etiopian kanssa – Eurooppalaiselta puolelta on vaatimus siitä, että Etiopian täytyy ottaa vastaan 58 maata, en, äh, anteeksi, henkilöä ennen kuin meillä on uusi keskustelu kehitysyhteistyöstä. Tämä on vain yhdestä lähteestä saatu tieto, mutta minä luotan tuohon lähteeseen aika mielenkiintoinen tieto minusta. Voisitko pohtia sitä? Jätän tämän siihen. Kiitoksia. Eli myöskin tähän taulukkoon pitää kiinnittää huomiota, että tässä nyt ei ole kaikkia tietoja mukana. Eli tästä ei myöskin täytyy sitten kantaa vastuun. Sitten Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să compensez timpul. Kiitoksia, puhemies, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska edeltäjä puhui niin pitkään. On hienoa, että järjestitte tämän kokouksen ja oli hyvä saada näitä tietoja. Ihan lyhyt kysymys. Näissä asiakirjoissa totesitte, että Nigeria on edelleen suurin alkuperämaa, mitä tulee laittoman maahanmuuttoon, ja tässä on näitä lukuja. Ja sitten sanoitte, että Nigeria on maa, joissa, joista tulee suurin osa näistä ihmiskaupan uhreista, erityisesti naiset ja tytöt. Eli Onko teillä suunnitteilla jotain lisätoimia, jotta voidaan torjua ihmiskauppaverkostoja? Koska viime kädessähän meidän täytyy löytää ratkaisuja. Meidän täytyy tehdä muutakin kuin löytää jotain. Tiedämme, että on ihmiskauppaa ja verkostoja ja me hoidamme nyt vain niitä seuraamuksia. Mutta oletteko yrittäneet puuttua näihin varsinaisiin syihin? Sitten Lennart. Yes, thank you. Um, Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä esityksestä. Olen aivan samaa mieltä siinä, että palautus, palautus on tässä turvapaikkapolitiikassamme kaikkein heikoin lenkki. Olen innoittunut kuullessani, että edistystä on saatu aikaiseksi, mutta se ei sinänsä ole vielä täysin rohkaisevaa. Haluan vielä kiittää sitä, että muistutitte vielä kerran, että laillisesti paikalla olevien henkilöiden palautus on jo osa kotonusopimuksen kautta tehtävää yhteistyötämme ja se kannattaa kaikkien muistaa. Ehkäpä sitten seuraava kysymys siitä, mitä Sofine Felt sanoi. Jos katsotaan Ghanan kaltaista maata, jossa me olemme suurin kehitysavun tarjoaja ja kaikkein tärkein kauppakumppani. Ja silti ei näytä siltä, että onnistuisimme edes saamaan minkäänlaisia järjestelyitä aikaiseksi tuon maan kanssa. Olemme pyrkineet eh, niihin, mutta emme ole mitään palautetta vielä saaneet. Ja vaikuttaa siltä, että me hyväksymme tämän ihan normaalimenettelynä. Mietin vain sitä, että olisiko mahdollista huomattavasti lisätä tätä painetta kaikkien näiden välineiden avulla, joita meillä on käytössämme. Olemme saaneet palautetta ja siinä kaikki yleensä. Haluaisin tietää, onko mahdollista saada aikaiseksi ja käyttää enemmän painostusta tämänkaltaisiin maihin. Ja sitten meillä on nämä epämuodolliset sopimukset Pakistanin kaltaisten maiden kanssa. Minusta on vähän hirvittävän yllättävää, kun kävimme Kreikan saarella tänä vuonna, niin siellä oli niin paljon pakistanilaisia maahanmuuttajia, jotka eivät ole saaneet kielteisiä päätöksiä, edelleen ovat saarella ja vaikutti siltä, että Viranomaisten oli paljon helpompi lähettää nämä henkilöt Turkkiin kuin lähettää alkuperämaahan, vaikka meillä onkin tällainen muodollinen Pakistanin kanssa solmittu takaisinottosopimus. Mikä siis tässä nyt on ongelmana? ja mitä täytyy tehdä tämän online-foorumin puitteissa ongelman ratkaisemiseksi. Ja sitten ehkä tämän kokouksen äh, alan ulkopuolelta, mutta mitä tarvittaisiin vielä parannuksia eurooppalaiselle puolelle tässä keskustelussa, jotta saataisiin asiat jouhevammin toimimaan ja Miten voitaisiin esimerkiksi tällainen palautusdirektiivin uudistus sopia suunnitelmiin tässä suhteessa? I return to Mr. Niin. Ennen Martinia vielä annamme puheenvuoron vielä Tunisian ja Marokon valtuuskuntien jäsenille. Joku ilmeisesti puhuu arabiaa ja tämä sitten tulkataan, eli Jani.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 المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي يعد بلدا uh, may, may I interrupt? Sorry, some colleagues didn't hear me. Siis sanoin, että tämä sitten tulkataan Ranskaan. Eli jos puhutte arabiaa, niin teillä on etu. Eli anteeksi tämä keskeytys.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 Shukran, Mrs. Ziani, um, and we get the translation. No niin, sitten tulkkaus. Please. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de prime abord, je... Puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnalle siitä, että saimme tulla puhumaan hyvin tärkeästä aiheesta. Maahanmuutto on taloudellinen, kulttuurinen ja inhimillinen ilmiö, ja kun ajatellaan Marokon sijaintia, sehän on välikulkuvaltio maahanmuuttajille. Eli meidän maamme on yrittänyt puuttua tähän vitsaukseen kolmella tavalla. Ensinnäkin sosiaalinen integraatio. Pyrimme säilyttämään marokkolaisen identiteetin ja parantamaan palveluita, joita nämä ihmiset tarvitsevat. Ja heitä kannustetaan ottamaan mukaan suurin kehityshankkeisiin maassamme. Ja sitten pitää olla vastuullisia toimia. Ja Marokossa on lähdetty sääntelemään yli 23 000 laittoman maahanmuuttajan tilannetta. Ja heidän pitäisi nauttia kaikista oikeuksista, terveydenhuollosta, asuntopalveluksista, koulutuksesta ja niin edelleen. Ja tämä osoittaa, että Marokko on sitoutunut YK suosituksiin maahanmuuttoasioissa. Ja sitten Marokon rooli laittoman maahanmuuton torjunnassa kohti Eurooppaa. Ja Marokko on suojellut Euroopan rajoja maahanmuuttajavirroilta. Ja viimeisimpien tilastotietojen mukaan yli 50 000 maahanmuuttoestoa, maahanmuuttopyrkimystä Espanjan kautta Eurooppaan on estetty. Ja myöskin on purettu yli 80 järjestöä, jotka toimivat ihmiskaupan alalla ja Marko katsoo, että sen yhteistyö Espanjan kanssa on tässä asiassa esimerkillistä. Ja uudet sitoumukset Niin, tässä tilanteessa Afrikan maat voivat voittaa ja tällä tavalla voidaan parantaa vakautta Afrikassa. Afrikassa on ollut suurta kasvua viime vuosina ja lisäksi tämä välimerikeskustelu saattaa johtaa uusiin ratkaisuihin maahanmuuton osalta, kun ajatellaan Välimeren pohjois- ja eteläpuolta. Ja niin tämäkin voi vahvistaa turvallisuutta ja vakautta Välimeren alueella. Kiitos. We have Mr. Kiitos. Ja sitten kalifa Tunisian parlamentista kaksi minuuttia. Mr. Khalifa. Ah, he's not in the room. Okay. Let's just move, let's move now on to um, Mr. Mordew. We are running over... no, me olemme aikataulusta jäljessä, eli Mordew saa nyt puheenvuoron, eli hän saa nyt vastausaikaa. Ja pyydän anteeksi kollegoilta, jotka ovat täällä jo seuraavaa kohtaa varten. Ja Gal. Try and, um, tackle some of the... No minäpä pyrin vastaamaan joihinkin näihin eri kysymyksiin. Aloittaisin periaatekysymyksestä, periaatteesta valinnasta. Aina kun se on mahdollista, haluan sanoa tämän aivan selväksi, niin komission puolella me kovasti suosimme takaisinottosopimusta. Takaisinottosopimusta, joka toimii artiklan ja sopimuksen mukaisesti, joka meillä on yksi haasteista, joka meillä on edessämme, on se, että emme ole aina löytäneet oikeita välineitä, joiden avulla voidaan saada kumppanimme sopimaan tämänkaltaisesta sopimuksesta. Yksi syystä saattaa olla esimerkiksi diasporas, diaspora tai ne, jotka ovat olleet jonkun aikaa tietyssä maassa, niin ollaan huolestuneita tilanneesta. Emmekä ole aina kyenneet EU-puolelta esittämään konsolidoitua ratkaisua, jossa jäsenvaltiot voivat sitten katsoa siitä, mitä EU tarjoaa, mitä, mitkä ovat nämä lailliset maahanmuuttoväylät. Tätä me pyrimme nyt työstämään, jotta asia tulisi esille. Eli aina kun kykenemme, ja tämä on meidän preferenssimme, aina kun kykenemme, niin saamme aikaiseksi, jos meillä tällaista muodollista sopimusta ei ole, niin juridinen velvoite erityisesti useiden Afrikan kumppaneidemme suhteen on jo olemassa sopimuksen 13 artiklassa. No, mitä nämä epämuodolliset tavat sitten ovat. Ne ovat ei-sitovia juridisia asiakirjoja, niillä ei ole mitään juridista arvoa, ne eivät luo minkäännäköisiä velvoitteita kansainvälisen lainsäädännön suhteen. Ja se ikään kuin vain luonnostelee kumppaneiden vastavuoroiset toiveet suhteessa toisiinsa. Esimerkkinä tässä että esimerkiksi ne määrittelevät sen aikajanan, milloin, miten kauan prosessi menee, miten kauan kestää tunnistuspyyntöön vastaava, mikä on hyväksyttävä äh, asiakirja. Tai se, että palautetaan esimerkiksi äh, tilauslennoille eikä pelkästään kaupallisten lentojen turvihenkilöitä paikalle. Ja sitten se mahdollisuus valvoa näitä hakemuksia. Nämä eivät ole mitään juridisia oikeuksia, vaan ne ovat seurausta pelkästään sopimuksen artiklasta 13. Sanoisin, että nämä käytäntöt ovat vain yhtä tehokkaita kuin on vastakumppanin halukkuus työskennellä meidän kanssamme. Ja se, mitä haluaisin ottaa esille, että jos teistä tuntuu se, että ette saa riittävästi tietoa näistä epämuodosta sopimuksista, niin pidetään ihan sitä varten vartavasten kokous käsitellään yksityiskohtia, saatte kaiken tiedon, mitä tarvitsette, milloin vain. Ja palaan nyt näihin erityiskysymyksiin, jotka otat esille. Edustaja Holmaier, mehän aina pyrimme, kun vain kykenemme, asettamaan etusijalle tämän vapaaehtoisen paluun. Se mahdollistaa myös tällaisen mini-uudelleenintegraatiopaketin, kansainvälinen maahanmuuttovirasto on ollut mukana, maahanmuuttojärjestö on ollut mukana näitä suunnittelemaan niin, että henkilö saa jonkun verran rahaa uuden integrointinsa tukemiseksi siihen yhteisöön, josta hän on peräisin ja tarjoamme myös jonkun verran tukea sille yhteisölle, josta henkilö on peräisin. Meillä on aika paljon tällaista rahoitusta, jonka avulla tätä tukea tarjotaan. Esimerkiksi Etiopian kohdalla on rahasto, joka koskee juuri tällaista kestävää ja ihmisarvoista paluuta, 25 miljoonaa Malin kanssa, Defcon kanssa 50 miljoonaa euroa, Afganistan, Bangladesh ja Pakistan 90 miljoonaa euroa. Eli kaikessa tässä on kysymys siitä, että ihmiset voivat palata kotimaihinsa ja saada tukea tähän uudelleen integroitumisen omaan yhteisönsä, sillä monet hankkeista täytäntöpana kansainvälisen ää, äh, turvapaikkaviraston toimesta. Ja esimerkiksi edustaja Kienge otti esille sopimukset Tunisia ja Marokon kanssa. Näissä suurin ongelma on ollut kolmannet maat ja niiden säännöt, jotka velvoittavat siis näitä maita hyväksymään niiden henkilöiden paluun, joilla ei kuitenkaan ole Tunisian tai Marokon kansalaisuutta. Tätä jäsenvaltiomme ovat tähän mennessä vaatineet. Ja se on ehkä yksi kaikkein vaikeimmista lausekkeista näissä sopimuksissa ja varmasti ratkaistaan vasta sitten ihan viimeisten joukossa. Edustaja Innetfeld, minusta meidän täytyy katsoa myös sitä, miten voidaan saada paremmin näitä kansainvälisiä sopimuksia heijastelemaan tilannetta. Myös oikeus- ministerin täytyy ymmärtää se, että meidän täytyy nyt katsoa yhdessä näitä aika avokatisia viisumisopimuksia näille maille on myönnetty ja ehkä meillä tarvitsisi olla myös paremmin kohdennettu tapa tarkastella sitä, mikä tilanne on kyseessä. Ehkä kukaan täällä ei olisi ilahtunut siitä, että jos sanotaan, että mitään kehitysapua ei tule, jos ette tee yhteistyötä, se varmaankin vain huonontaisi tilannetta, antaisi lisäkannustimia ihmisille lähtöön. Mutta kun meillä on ongelmia hallinnon kanssa, niin ehkä kannattaisi katsoa senioridiplomaattien joitakin matkustusjärjestelyitä ja voitaisiinko siellä kiristää nyörejä. Holistisempi lähestymistapa, kauppapreferenssimme, ei välttämättä kehitysapu, mutta lisätuki, joka myönnetään myönteisellä tavalla käyttää sitä hyödyksi niin, että voimme antaa myönteisiä kannustimia kumppaneillemme solmia näitä sopimuksen. Se olisi varmasti tyydyttävä lopputulos meille kaikille, se on ihan varma. Afganistanin kohdalla se, mitä saamme nähdä, on, että afganistanilaisten hakijoiden määrä on nyt noin 30 prosenttia. Ja kun jäsenvaltiot päättävät siitä, pitäisikö afganistanilaisten saada suojaa, niin tietysti silloin katsotaan niitä eroja, joita afganistanilaisten alueiden välillä on. Jotkut ovat vakaampia kuin toiset. Ja se on ehdottomasti ainakin yksi tekijä, joka on näiden päätösten pohjana. Olen kyllä täytyy sanoa, että en ole tietoinen yhdestäkään, yhdestä ainoastakaan yksittäistä perheenjäsenestä, joka olisi palautettu tällä tavalla. Ja olen tu- kysynyt tästä myös lähipiiristäni, ja kukaan ei ole tietoinen tämän kaltaisesti. Ainoat, jotka tunnemme, että pitkän aikavälin asukot olisi palautettu, ovat sellaiset, jotka on ollut oikeudessa ö, rikossyyte vetämässä, joten en voi sitten kommentoida sitä, että lapsiperheitä olisi palautettu, sillä kollegani vahvista, että näin ei ole. Tämä taisi olla edustaja Sargentinin ottama kysymys. Edustaja Björk sitten puhui liitteestä. Valitan, että tässä on ilmeisesti ollut ongelmia ilmeisesti tässä kopioinnissa, vaan meillä on erittäin yksityiskohtainen tieto olemassa jokaisesta yksittäisestä maasta. Tämä oli edustaja Sargentinin kysymys. Siis mukaan lukien niitä, ne alkuperämaat, joista palautukset tapahtuvat, jossa vaikeuksia eniten Etiopian kohdalla esittiin kysymys siitä, että ei kehitysapuina, kun 58 ihmistä palautetaan. En ole näin raasta yhteydestä tietoinen, mutta olen yhä tietoisempi siitä, että me pyrimme käyttämään rahastoa siihen, että ne kumppanimme, jotka ovat myönteisessä merkissä mukana. Esimerkiksi Niger on sellainen, jossa on tarjottu selkeää rahoitusta, joiden avulla sitten sosiotaloudellinen tilanne taatansa. Hallitus on tehnyt voimakkaasti yhteistyötä tässä suhteessa, niin niihin palautetaan. Ihmissalakuljetus, tärkeä kysymys. Olemme tehneet paljon työtä kumppanimaidemme kanssa Esimerkiksi kun puhumme Nigeriasta, meillä on tällainen yhteistyöfoorumi, jossa käsittelemme näitä kysymyksiä. Ja olemme nyt tuomassa mukaan niin sanotut yhteiset tutkimusjoukot. Ensimmäisenä esimerkkinä Niger, jossa lainvalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä, jakavat keskenään tietoa ja kohdentavat toimensa ainakin vähän menestyksellisesti näihin salakuljettajiin. Interpolin, Europolin, Euroopan rajavartiolaitos ja kansainvälinen rikostuomioistuin pitivät yhdessä kokouksen, jossa tarkasteltiin sitä, että millä tavalla voidaan saada aikaiseksi sellainen tiedonvaihto, jolla voidaan pureutua näihin ongelmiin ja estää kaikkein haavoittuvimpien ihmisten salakuljetus. Tässä tarvitsee tehdä kyllä huomattavasti enemmän työtä. No sitten kysymys siitä, millä tavalla teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Me käytämme kaikkia mahdollisia välineitä, sillä olemme sellaisessa tilanteessa, että meillä on juridinen sitoumus kansainvälisen lainsäädännön nojalla, että kolmannen valtion asukas on laittomasti siirtynyt toiseen maahan, eikä hänellä ole mitään perusteita suojalle. Tuo henkilö palautetaan täysin palautuskieltoperiaatteen ja Euroopan ihmisoikeusperuskirjan periaatteiden nojalla. Tämä on helppo työkalu, joiden avulla voidaan tukea jäsenvaltiota tämän toteuttamisessa. Ja edelleenkin, kuten edustaja Lennart eh, totesi, Pakistan esimerkiksi, sen suhteen saamme nähdä, että meillä on paljon tällaisia käytännön esteitä, jotka mahdollistavat sen, että näitä toimenpiteitä pannaan täytön tehokkaasti. Joskus esimerkiksi puhutaan siitä, että millä tavalla matkustusasiakirjoja julkaista riittävän ajoissa, jotta tällainen pakotettu paluu voisi tapahtua. Usein taas sitten hallinnollinen kapasiteetti puuttuu kumppanin puolelta tai poliittisen tahdon puute. Ja tässä kohdin, jos nyt sitten suhtaudutaan vakavasti siihen, että maahanmuuttomirtoja hallinnoidaan tehokkaasti ja tarjotaan suojaa useille ihmisille näiden toimenpiteiden avulla, niin silloin meidänkin täytyy kyllä terastaa toimintaamme. Paljon on tehtävää EU-puolella, hyvä puheenjohtaja. Ja kyllä jossain vaiheessa kannattaisi tästä asiasta keskustella myös jäsenvaltioidemme kanssa. Ja yksi esimerkki tässä suhteessa. Meillä täytyisi olla paljon tehokkaampi turvapaikka prosessi, jotta turvapaikkaprosessin ja palautusprosessin välinen suhde saataisiin kalibroitua oikein. Me tarvitsemme riittävästi tukea, jotta voimme varmistaa sen, että ihmiset tuntevat tämän prosessin. Mielelläni siis palaan milloin hyvänsä tähän, kun haluamme keskustella näistä yksityiskohtaisemmin. Sofi, tiedän, että haluaisit käyttää vielä puheenvuoron, mutta me olemme kauheasti myöhässä aikataulusta. Olen pahoillani ja tämä aihe on luonnollisesti paljon ajatuksia herättävä takaisinottosopimukset epävirallisia sopimuksia tulee lisää ja mm, kun puhutaan tilanteesta, niin varmaan te kaikki hyvin tunnette tilanteen. Sofi, ole hyvä. Sofi, Sofi, no ihan nopeasti sitten, koska muuten et, et, muuten et päästä tästä irti millään. We don't get answers to... On aika ärsyttävää, että emme saa vastauksia tärkeisiin kysymyksiin. Te puhutte valvonnasta, mutta siis minä esitin paljon kysymyksiä, mutta yhteen ette vastannut. Eli miten takaatte ja tarkistatte, että ihmisoikeuksia noudatetaan, koska en usko tätä hetkeäkään. Ja kuten Lennart sanoi, jos katson nyt tätä maaluettelua, niin en usko hetkeäkään, että Euroopan unionissa ei olisi mitään vaikutusvaltaa näihin maihin ja että se saisi ne solmimaan laillisia uudelleen takaisin sopimukseen. Siis oikeasti. Voi, mielelläni vastaan, jos äh, sallitte, jos aika on äh, palautus, joka tapahtuu epävirallisen yhteistyön puitteissa tai välineen kautta palautetta, ihan niin kuin mikä tahansa muukin palautus. Luonnollisesti siinä on kaikki oikeussuojakeinot, kaikki vetoomuskeinot, jotka palautusdirektiivi tarjoaa. Siis joka ikisen palautuksen voi vedota eh, jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja jäsenvaltio, joka tekee palautuspäätöksen, on luonnollisesti siitä tilivalvollinen. Pahoittelen, jos en tätä onnistunut tuossa lyhyessä ajassa eh, teille sanomaan, mutta toivon, että se on nyt hyödyksi. Kiitos. Niin eh, siis äh, Meillä on äh, muodollinen roolimme tässä, sillä ei korvaajaa ole. Te esitette oikein hyviä kysymyksiä tästä ja tietenkin myös meidän valvontavelvollisuudestamme näihin epämuodollisiin epävirallisiin sopimuksiin liittyen. Nyt meillä ei ole aikaa uuteen keskusteluun, mutta kun me olemme yhteyksissä ja olemme olleet yhteyksissä niin me katsomme, niin kuin jäsenet mainitsivatkin, että tämä malli ei korvaa meidän Me Ehkäpä voisimme jatkaa keskustelua suljettujen ovien takana ja koordinaattoreissa tähän myös palaamme, mutta todella siis katsomme, että meillä tulisi olla vaikutusvaltaa tähän. En halunnut Ähm, en halua muuta kuin, että kollegat voivat todella komissiolle esittää kysymyksiä. Kiitos kollegat tästä hyvästä keskustelusta. Ei tämä äh, tietenkään tämänpäiväinen keskustelu millään tavalla korvaa meidän oikeuksiamme tai äh, toimintamahdollisuuksiamme. Kiitos komission edustaja ja me oikein hyvin tiedämme, mitä puutteita tässä on, mutta kiitos esittelystänne nyt äh, edustaja Galpels jatkaa puheenjohtajana. Uh, dear colleagues, let's continue. Uh, we have two items on the agenda until the uh, six o'clock vote, so... We... No niin, meillä on kuudelta sitten äänestys, eli meidän täytyy nyt vähän panna pökköä pesään. Eli keskitetyn järjestelmän perustaminen sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevien tietojen eurooppalaisen rikos rekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja tukemiseksi. Ehdotus tehtiin vuonna 2016. Libe hyväksyi tämän viime vuoden kesäkuussa. Silloin Kirkhope oli esittelijänä, mutta neuvosto katsoi, että nyt komissiolta tarvittaisiin lisää ehdotuksia, joka liittyy tähän keskitettyyn järjestelmään. Esittelijä Dalton saa välittömästi puheenvuoron Niin, hän on siellä. Eli Dalton, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Ehdin sittenkin. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Tämä on tilaisuus parantaa tietojen vaihtojärjestelmää ja jäsenvaltioiden yhteistyötä rikollisuuden ja erityisesti tor- terrorismin torjunnassa. Kun puhutaan rikosrekisteritiedoista, niin on hyvin tärkeää, että tietojenvaihto sujuu, kun ihmiset liikkuvat Euroopan unionissa. Näin täytyy myös vahvistaa luottamusta oikeudelliseen yhteistyöhön, yhteistyötä itseään ja vastavuoroisuutta. Ja tietenkin tässä tulee kohdella kolmansien maiden kansalaisia ja EU-kansalaisia vastaavalla tavalla. Ja mitä ehdotuksiin tulee, niin minun mielestäni komission ehdotukseen ei suurempia muutoksia tarvitse tehdä. Meillähän on ECRIS-direktiivi mandaatti. Minä en katso, että kaikkia näitä poliittisia keskusteluja tässä vaiheessa tulee enää uudelleen käynnistää. Nyt komissio ECRIS-direktiiviä siis tosiaan täydentää luomalla keskitetyn järjestelmän sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja muiden henkilöiden tuomioita koskevia tietoja. Ja minä haluan, että tämä työ tehdään mahdollisimman nopeasti, ei tietenkään nämä laatua vaarantamalla. Siksi olen päättänyt, että meidän täytyy toimia sen mandaatin pohjalta, joka parlamentilla jo on ECRissä. Direktiivin suhteen neuvotteluhan käydään saman aikaan komission kanssa. Kuitenkin joitain muutoksia olen tehnyt mietintöluonnoksessani. Ensinnäkin katson, että taustatarkastusten tarkastuksia täytyy laajentaa koskemaan takautuvasti kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät äh, lasten ja heikossa asemassa olevien kanssa, esimerkiksi opettajat, ohjaajat äh, ja niin edelleen henkilökunta. Ja jos ajatellaan henkilöitä, jotka asuvat EU- alueella, niin äh, heidän rikosrekisteritietonsa on voitava saada äh, heidän äh, kotimaistaan. Ja siksi haluan tämän saman velvoitteen, joka on direktiivissäkin. Lisäksi olen sisällyttänyt tiettyjä tietosuojaselvennyksiä ja viittauksen koulutuksen tarpeeseen alalla, samoin kuin sitten syyttömyysolettamuksen ja reilun oikeudenkäynnin vaatimukseen. Ja kun puhutaan ECRISen järjestelmästä, se ei ole vastaava kuin kansalliset järjestelmät, joten olen pyrkinyt tekemään selväksi, että löydösitse järjestelmässä ei sinänsä voi käynnistää Äh, vielä äh, menettelyä. Ja myös syrjimättömyys täytyy ehdottomasti muistaa. Äh, kaikki on kohdeltava reilusti ja Siksi katson, että korjaukset ja poistot järjestelmään on voitava tehdä mahdollisimman pikaisesti ja helposti. On äärimmäisen tärkeää, että järjestelmä on alusta alkaen mahdollisimman toimiva ja siksi olen lisännyt pyynnön lisätä järjestelmään kasvokuva, kunhan se jäsenvaltioilla on niiden järjestelmissä olemassa. Mitä tulee sitten EU-viranomaisten pääsyyn järjestelmään, jotta ne voivat huolehtia omista tehtävistään, olen lisännyt rajavartioston, merivartioston ja sitten kun puhutaan EU-kansalaisista ja muista kansalaisista, jotka tulevat katetuiksi tällä tähän järjestelmään, tähän jäsenvaltiot tällä hetkellä tarkastelevat itselläni on kysymyksiä siitä, tuleeko EU-kansalaiset lisätä, koska katson, että me tekemämme päätöksen tulee joka tapauksessa eh, johtaa siihen, että tarvitaan kattava historiikki niin EU kuin muistakin eh, kolmansien maiden kansalaisista siis eh, ei saa syntyä erilaista kohtelua tai kahdenlaisia EU-kansalaisia, kahdenlaista joukkoa. Mutta tästä haluaisin kuulla lisää kollegoilta ennen kuin sitten mitään päätöstä lähdetään tekemään. Ja kun puhutaan mahdolliseen rikoslistaan tai luetteloon ja säilytysaikoihin tai vanhenemisaikoihin, niin tässä katson, että tämän täytyy toimia kansallisen järjestelmän pohjalta, kansallisten järjestelmien. Meillähän ei harmonisoitua EU-järjestelmää ole rikosoikeuden alalla, ja tämä tietenkin hieman rajaa meidän toimintamahdollisuuksiamme. Yhteistyö varmasti sujuu mainiosti kollegojen kanssa ja nyt haluan mielelläni kuulla, mitä mieltä varjoesittelijät ja kollegat ovat ehdotuksesta. Kiitos oikein paljon. I have three colleagues. Kiitoksia. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. De Jong ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin esittelijälle. No periaatteessa tietysti se, että olisi keskitetty rikostietojärjestelmä kolmansien maiden kansalaisten osalta, niin se voi olla toisaalta hyvä, mutta minulla on myöskin kritiikin aihetta komission ehdotukseen. Esittelee kaikki niihin puittunut. Yksi niistä nyt jo tuli esille. Eli artiklan 3G määritelmä kolmannenkaan maan kansalaisesta. Meillä on järjestelmä EU-kansalaiselle – jäsenvaltiot voivat esittää toisilleen kysymyksiä. Ja sitten on järjestelmä kolmansien maiden kansalaisille. Se on keskitetty, koska tällainen haluttiin komission ehdotuksessa. Mutta en näe mitään syytä syrjiä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat myös EUn kansalaisia, joilla on kaksois, kaksi passia. Tämä on hyvin kuuma peruna poliittisesti. Ja aion tehdä tähän kohtaan G-tarkistuksen jotta voidaan poistaa ne henkilöt, joilla on myöskin jäsenvaltion kansalaisuus. Eli mielestäni täällä ei ole mitään perustella. Ja sitten kohta viisi. Eli tuomitut kolmansien kansalaisten kansalaiset. Siis meneekö se ihan pienestä sakosta vankeusrangaistukseen? Mielestäni tämän pitäisi koskea niitä rikoksia, jotka katsotaan riittävän raskaiksi, esimerkiksi rikokset, joista langitetaan ehdoton vankeustuomio. Eli täytyy katsoa, kuinka paljon halutaan sitten rasittaa järjestelmää. Ja sitten kasvokuvat. No muistan vielä, kun joskus kuviteltiin, että sormenjäljet olivat arkaluontoisia tietoja, mutta niiden kautta voitiin sitten tunnistaa nämä ihmiset. Nyt sanotaan, että se ei riitä, vaan tarvitaan kasvokuvia. No mihin tämä kaikki menee, mikä on sitten riittävää? Ja kohdassa seitsemän Eli nämä pyynnöt saatavat pohjautua rikostutkimuksiin tai muihin tarkoituksiin, jotka eivät liity rikostutkimuksiin. Eli tämä oikeastaan mahdollistaa kaiken. Pitää vain olla jonkinlainen kansallinen laki ja sitten saa käyttää tätä välinettä. Eli rikosmenettely on, rikosoikeuden menettely on ihan selkeä, mutta nämä muut tarkoitusperät pitää selvittää. Sitten Europol, Eurojust. Haluaisin esittelijältä kuulla, miksi on tärkeää, että nämä instituutiot saavat tämän suoran pääsyn järjestelmään – ja miksi hän haluaisi laajentaa sitä jopa myöskin rajavartiostoon, raja- ja sitten kohta kymmenen. No kyse on vain täytäntöpano säädöksistä. Siis onko esittelystä mieltä, että kaikki mitä kommentseja on luetellut, että siihen riittää täytäntöpanosäädökset vai tarvittaisiko myöskin hiukan delegoituja säädöksiä? Kiitos, Albrecht. To also echo... Kiitoksia. Ensin haluaisin myös todeta, että tämän kaltaisen järjestelmän olemassaolo on järkevää, mutta samalla heijastaisin myös muutama kohta, jotka on otettu esille De Jongin suulla soveltamisala. Siinä haluaisin ehdottomasti korostaa sitä, mitä hän on todennut ja minun mielestäni se, että hyväksytään asetus, joka syrjii sellaisia EU-kansalaisia, joilla sattumoisin on muu kuin EU-passi, ei ole poliittisesti oikein, se on laitonta. Siksi meidän ei tulisi ollenkaan jättää sitä tänne. Se tulisi kokonaan yliviivata. Ja aiomme esittää tarkistuksia tässä suhteessa. Jos en ymmärrä, miten se voisi olla edes yhteen sopiva meidän sopimustyön kanssa, No sitten nämä kasvokuvat. Olen samaa mieltä kanssani siinä, että olemme seuranneet sitä linjaa, että rajoitutaan sormenjälkiin, jos ne ovat olemassa. Ja minusta meidän pitäisi samoja linjoja seurata myös tässä asetuksessa. Ei tule laajentaa sitä koskevaa muuta biometristä dataa. Sormenjäljet ovat liittävät. Ja lisää mielestäni ei tarvita ja siitä syystä olisin sitä vastaan, että tällaiset kasvokuvat sisällytettäisiin, mutta tietysti näin myös, mikä on esittelijän lähestymistapa, kun pyritään rajoittamaan tätä, tämän asian soveltuvuusalaa. Tietysti tässä on myös muutama pienempi yksityiskohta, eli en ole 100 varma esimerkiksi siitä, tarvitseeko Frontex saada käyttöönsä tätä tietoa, koska se ei ole lainvalvontaviranomainen. Muut hoitavat nämä hommat, mutta niistähän me voimme keskustella vielä myöhemmin. Jään odottelemaan yhteistyötä kompromissien suhteen. Kiitos teihin teiltä. Kiitoksia. Angelika Linnar on meidän varjoesittelijämme, joten pyysi minua puhumaan puolestaan. Mä en nyt puhu artiklasta kolme, koska hän on täysin samaa mieltä kahden edellisen puhujan kanssa tästä kohdasta. Lisäksi hän toteaa, että selvitysmuistiossaan komissio ehdottaa, että turvallisuuskysymyksiä tulee parantaa Euroopan terroristi-iskujen jälkeen. Ja tämänhetkinen ECRIS-järjestelmä taikka siihen ta- analyysi, tausta, asiakirjat, taikka vaikutusarvio eivät anna meille mitään todisteita siitä, että hajautettu ekris olisi jotenkin parempi tai hyödyttäisi meitä terrorismin torjunnassa. Sitten tässä muistiossa on jätetty hyvin paljon harkinnanvaraa jäsenvaltioille muun muassa juuri maahanmuuttoturvapaikkakysymyksissä turvapaikkakysymyksissä tai kun arvioidaan kolmansien maiden kansalaisten lasten tilannetta. Linnar tulee tekemään tarkistuksia, jotka pyrkivät suojelemaan perusoikeuksia EU- ja ei-EU-kansalaisten kohdalla ja samalla tietenkin ei haluta vesittää turvallisuustasoa. Sitten kaksi kysymystä minulta en tunne kyllä tätä mietintöä, tunnustan sen, mutta kun puhutaan Schengenin tietojärjestelmästä, niin jos puhutaan tuomioista, kolmansien maiden kansalaisten tuomioista kolmansissa maissa, niin miten me teemme eron sellaisten rikosten välillä, joita mekin pitäisimme rikoksina, taikka sitten tuomioiden välillä, jotka mahdollisesti ovat äh, poliittisia luonteeltaan. Tunnistammeko äh, ja tunnustammeko sitten kaikki tuomiot joita tuomarit ovat omissa oikeusjärjestelmissään langettaneet. Ja sitten ää, sormenjäljistä olen esittänyt kirjallisen kysymyksen aiheesta juuri tänään. Alankomaiden viranomaiset, niin kuin mediasta eilen kuulimme, kuulimme eivät käytä ää, passeissa olevia sormenjälkiä. Esimerkiksi lentokentillä ei ole edes välineistöä laitteistoa sormenjälkien mm, tarkastamiseksi. Muistan, kun oli kauhea häly siitä, että jos ei sormenjälkiä saada passeihin, niin sitten maailma loppuu. Ja Alankomaat esimerkiksi ei edes tätä järjestelmää käytä ollenkaan, enkä yllättyisi, jos eivät käytä jotkut muutkaan maat. Jos me emme näitä käytä edes, niin miksi ehdotamme sitten jo lisää toimia? Eikö pitäisi ensin tarkastella, että noin kymmenen vuotta sitten tehdyt päätökset täytäntöön pannaan ennen kuin vaaditaan lisää toimia, jotka lisäksi ovat kalliitakin vielä. Kiitos. Mr. Chaki, please. Kiitos, Chaki. Kiitoksia, puheenjohtaja. Itse puhun kansanpuolen nimissä. Kaiken kaikkiaan olen valmis hyväksymään komission ehdotuksen, mutta muistuttaisin kuitenkin, että kansanpuolue oli ainoa poliittinen ryhmä, joka halusi tällaisen keskitetyn järjestelmän. No nyt se on sitten enemmistön kanta, ihan hyvä. Frontexilla pitäisi olla pääsy tähän ECRIS-TC Nään. Ja sitten komissiolle kysymys. Mikä on komission kanta kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on EU-maan kansalaisuus tai asumislupa, oleskelulupa? koska tätä pitäisi laajentaa kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat täällä matkailijoina tai maahanmuuttajina ja jotka ovat syyllistyneet rikoksiin. Ja nyt toista muita näitä teknisiä kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia sitten komissio. Jos voisitte rajoittua kahteen minuuttiin, olkaa hyvä. Well, I mean, um, the commission very much welcomes the... Uh... Niin, komissio tukee voimakkaasti parlamentin lähestymistapaa, kun puhutaan näistä ehdotuksista. Ja nyt nämä ehdotukset on esitetty ja nyt ollaan neuvostossa loppuvaiheessa. Meidän mielestämme on tarvittavaa ja järkevää, että nämä puutteet ja tukitaan, ja kuilu tukitaan, joita meillä on alusta lähtien ollut. Kysymys onkin siitä, millä tavalla se tehdään. Ja sitten ne kysymykset, jotka esitettiin, kasvokuvat, rikosluokat ja sormenjäljet, tietosuoja, ja sen jälkeen lisäperusteet ja lastensuojeleminen. Kaikki nämä ovat asioita, joita on neuvoston kanssa käsitelty. Ja uskoisin, että niissä päästään eteenpäin. Haluaisin vielä todeta sen, että me haluaisimme, että tämä väline on tehokas. Se täydentää muita olemassa olevia välineitä. Se on hajautettu ja järjestelmän täytyy mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat löytää tietoa nopeasti, jonka avulla ne voivat sitten päätellä, onko henkilöllä esimerkiksi kolmannesta vaista rikosrekisterit, onko kyse valtiottomasta henkilöstä Kysymys on siitä, että tämän keskeytetyn järjestelmän avulla saadaan lopputuloksia aikaiseksi. Alkuperäinen järjestelmä pyrkii siihen, että rikosrekistereitä käytetään ja katsotaan myös rikosoikeuden ulkopuolisia menettelyitä. Meillähän on lainsäädännössä tämän suuntaisia säännöksiä silloin, kun kansallisen lainsäädännön nojalla on toimittu ja EU-valtion kansalaiset, joilla on kolmannen valtion passi. Tämähän on sellainen avainkysymys, josta tällä hetkellä neuvostosta, neuvostossa keskustellaan. Kaikki varmasti tiedätte, että tässä suhteessa syrjintää on olemassa, sekin täällä todettiin, mutta en vielä voi mennä siihen, minkälaisia ratkaisuja neuvosto on tähän löytänyt. Olemme täysin kanssanne samaa mieltä siinä, että Perussopimuksia tietenkään tulee rikkoa. Se on aivan selvä. Eikä myöskään minkäänlaista syrjintää suhteessa EU-kansalaisiin. Se tuki, jota saimme, kun puhuttiin kansallisesta lainsäädännöstä sen hyödyntämistä, tämä on nimenomaan hyvä asia. Sitä komissiokin ajoi takaa, ajoi takaa tässä alkuperäisessä ehdotuksessa. Ja tietysti määrin voimme myös näin olla samaa mieltä niistä epäilyistä, joita esitettiin Frontexista, sillä kysymys on virastosta, jolla ei ole suoraa lainvalvontavaltaa. Jos haluamme sitä tässä hyödyntää, haluamme hyödyntää näitä olemassa olevia tietoja, niin meidän tulee katsoa sitä, minkälaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia asialla saattaisi olla. Lopuksi Edustaja Inetfeld otti esille sen, että alkuperäisessä ähm, direktiiviehdotuksessa oli yksityiskohtaiset perustelut esillä äh, ja neuvosto on niitä käsitellyt. Ja niitä käsitellään tulevaisuudessa vielä lisää. Niissä keskustellaan myös kolmikantaneuvottelussa. Kiitos, Ulla. Kiitos. Kiitos kaikki kollegat puheenvuoroistanne. Kaikesta tästä nyt ensinnäkin sanoisin sen, että se vain ilmoittaa, jos osuma tulee, että osuma on ja sitten ilmoittaa missä jäsenvaltiossa, joten jäsenvaltio voi sitten haluta sanottaa yhteyttä, siis osuma tulee yksinomaan ei mitään tietoja. Kun puhutaan näistä EU- ja muista kansalaisista, niin henkilökohtaisesti olen hyvin pitkälti samaa mieltä erityisesti Denisin ja myös ähm, edustaja Albrechtin kanssa. Joten kun puhutaan kaksoiskansalaisista, niin erittäin äh, suurena vaarana pidän sitä, että on äh, kahden tyyppisiä EU-kansalaisia, niitä, jotka ovat tässä äh, kolmansien maiden kansalaisten rekisterissä ja niitä, jotka eivät ole. Mutta on tässä porsanreikäkin, kun puhutaan henkilöstä, niin on mahdollisuus, että tuomitut henkilöt, jotka ovat siis tuomittuja kolmansien maiden kansalaisina, eivät sitten ole kuitenkaan mukana tässä järjestelmässä. Ja siksi halusin nyt puhua kanssanne ja ku- kuulla ehm, teidän mielipiteitänne. Neuvosto näyttää menevän vieläkin pidemmälle ja saattaa jopa ehdottaa, että kaksoiskansalaisten, joilla on kaksi EU-kansalaisuutta, että ne voitaisiin sisällyttää tähän järjestelmään. Tästä tulee varmasti kiistaa, mutta kiitän kollegat puheenvuoroista ja uskon, että valiokuntana teidän puheenvuoronne jo kyllä ohjaavat meitä tiettyyn suuntaan. Niin me emme mitään kynnystä ottanut käyttöön tuomioiden suhteen suhteen, ja tätäkin täytyy siinä mielessä selventää, että kyse on vain siis osumasta järjestelmässä. Se ei merkitse yhtään mitään ennen kuin jäsenvaltiosta sitten otetaan yhteyttä ja kysytään, että mikä tämä osuma on. Sitten kasvojen tunnustaminen, kyllä. Ymmärrän nämä tietyt huolenaiheet ja siksi yritämmekin rajoittaa tätä vain niihin jäsenvaltioihin, joilla järjestelmä on käytössä. Ja jos järjestelmä on jäsenvaltioilla, niin en ymmärrä, miksemme sitä sitten tätä välinettä käyttäisi, erityisesti kun se auttaa meitä identifioimaan ihmisiä oikealla tavalla. This system. Uh, in terms of um, the, the question from Sophie uh, on third country nationals, this only applies to crime. Ja kun puhutaan puhutaan poliittisesta kampanjasta vaikkapa kolmannessa maassa ja poliittisesta tuomiosta, eh, joka ei olisi Euroopan unionin eh, kannalta mitenkään olennainen. Ja sitten Europolista, kun puhutaan Europolin eh, mahdollisuuksia vaihtaa tietoja kolmansien maiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, niin äh, on tärkeää, että se voi tehokkaalla tavalla toteuttaa näitä yhteisiä äh, tutkimuksia ja Europol on kertonut minulle, että nämä tiedot olisivat hyödyllisiä, jos esimerkiksi Europol saa Australiasta tietoa rikoksesta jostain kolmannen maan kansalaisesta, joka on ollut mukana synteettisiä huumausaineita koskevassa tapauksessa, niin mahdollisesti eh, tutkimusta helpottaisi, jos eh, saisi tarkastella aiempia tuomioita. Ja kun puhutaan vaikkapa kanadalaisesta, joka on saanut matkustusluvan Euroopan unioniin, mutta sitten Europol saa vaikkapa Yhdysvalloista kolmannesta maasta eh, mm, tietoa niin mm, ehkäpä sitten tätä matkustuslupaa eh, tarkastellaan uudelleen ja näin ollen Europol voi sitten eh, antaa eh, hyvin perustellun suosituksen siinä tapauksessa, että sillä olisi myös käytössään tiedot aiemmista tuomioista. Siksi todella sisällytin tähän Europolin myös Eurojustin, koska Eurojust on meidän yhteyspisteemme kolmansiin maihin ja sitten rajavartiosto, rannikkovartiosto, sama juttu oikeastaan, voisi helpottaa heidän työtään. Ja nehän ovat mukana myös tässä järjestelykeskustyössä ja Euroopan rajoilla, joten mielestäni niillä pitäisi kyllä olla – tietoa aiemmista tuomioista. Toivon, että tämä... Ai niin, ja sitten vielä täytäntöönpano ja delegoidut säädökset. Tästä en vielä puhunut. En puuttunut tältä osin komission ehdotukseen ollenkaan, mutta jos teillä on ehdotuksia, Dennis esimerkiksi, jos haluatte muuttaa täytäntöönpanosäädöksiä vaikka delegoiduiksi, niin tehkää ehdotuksia. Vaikka itse en nyt ehdotuksia tehnyt, niin te luonnollisesti voitte tehdä Kiitos kaikille, jotka osallistuitte keskusteluun ja toivottavasti saamme tässä parlamentin vahvan kannan aikaiseksi yhteistyötä odotellessa. Kiitos paljon. Kiitos esittelijä, kiitos kollegat. Määräaika tarkistus jättämiselle on 27. marraskuuta kello 18. Ja jos sopii, meidän täytyy nyt välittömästi siirtyä seuraavaan kohtaan. Esityksistä meillä on 12 minuuttia aikaa. Eli allan välittömästi puheenvuoron grapeenille, joka on Liben valmistelija koskien näitä vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestöjä varten. În primul rând, mă bucur că am șansa să fiu raportor pe... Kiitoksia. <clears throat> Kovin ilahduttava saada esittelen tässä lausunnossa, koska olen, olen Tran-valiokunnankin jäsen. Tran-valiokuntahan tästä vastaa. Haluaisin vain huomattaa muutamasta näkökohdasta. Tarkastelen tätä mietintöä live-valiokunnan näkökulmasta katsottuna. Haluaisin verrata tietoihin käyttäjiä suojaavan, suojaaviin säännöksiin. Tässä kysymys on siitä, että tässä välitetään tietoja, jotka ovat julkisia tai yksityisiä. Kyseessä on erittäin dataintensiivinen alue, Näiden järjestelmien käyttöönotto pohjautuu sellaiseen tekniikkaan, kuten esimerkiksi satelliittivalvontaan, todellisen liikennetietoon, e-call-järjestelmään ja niin poispäin. Osa tästä tiedosta, joka menee älykkään liikennejärjestelmän läpi, kootaan yhteen liikennetiedoksi ja onnettomuustilastoiksi eivätkä ne koske jotain tiettyä henkilöä. Toiset tiedot sitten taas liittyvät suoraan henkilöihin, jotka voidaan tunnistaa ja näin ne ovat ikään kuin henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Minulle ei ole aivan selvää se, kun tällaisia asioita käsitellään, että missä vaiheessa ollaan sitä mieltä, että kyseessä on henkilötieto. Täytyykö sitä varten olla erityinen suostumus käyttäjältä? Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy saada aikaiseksi harmonisointia oikeusperustan pohjalta, jonka avulla sitten tämä dataprosessointi hoidetaan. Se nimittäin koskee koko sisämarkkina-aluetta ja käyttäjien ei tulisi joutua sen uhriksi, millä tavalla näitä säännöksiä tulkitaan eri jäsenvaltioissa. Käyttäjien täytyy kyetä antamaan suostumuksensa tietojen käytölle. Meidän täytyy myös varmistautua siitä, ettei tietoja voida käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tietojen keräämistarkoitukseen. Ja Tietojen prosessointi on erittäin arkaluontoinen kysymys. Siinä ovat sisällä mm, vapaa liikkuvuuden pääominaisuudet ja tästä syystä me tarvitsemme selkeitä takeita väärinkäytön välttämiseksi. Siinä tapauksessa, että tällaista henkilötietoa ei tarvita tai sitä tarvitaan vain tietyssä alustavassa vaiheessa, niin tällaista tietoa ei tulisi kerätä tai ainakin sen tulisi olla anonyymiä tietoa. Ja niissä tapauksissa, että tietty dataprosessointi on välttämätöntä, niin se täytyy tehdä avoimesti eri prosessointimääräysten suhteen. Olen tarkastellut myös näitä eri näkemyksiä ja olen kertonut teille oman näkemykseni mietinnöstä ja kuuntelemaan teidän näkökantojanne. 24.11. kello yksi on määräaika tarkistuksille ja mielestäni tarpeen tässä on taata se, että tällaista kollektiivista tietoa ei käytä mihinkään muihin tarkoituksiin ja että sen pohjalle saadaan yhtenäinen oikeusperusta. Kiitos tämän alpeen. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. tämän hyvä panos valiokunnan työhön näissä kysymyksissä. Korostaisin, että työn ei pidä olla päällekkäistä, mutta lausunnostakin ymmärrän, että viittaamme selkeästi tähän yleiseen tietosuoja-asetukseen, Eli määritelmäpuolellakaan ei ole sitten mitään eroja näiden sanojen osalta, kun käsitellään henkilötietoja. Ainoastaan jos on lisäturvalausekkeita autojen omistajille tai kuluttajille, ja että standardeja tulee korottaa, niin näin tulisi tehdä, mutta meidän ei pidä ainoastaan tuplata tätä työtä, vaan viitata yleisiin tietosuojasäädöksiin, joita aina pitää soveltaa. Ja tukisin myös sitä, että tehdään anonyymeiksi tiedot tässä menettelyssä, kun kyse on näistä riippumattomista autojärjestelmistä, ja että meillä olisi korkeammat tietosuoja-asetukset, esimerkiksi enkryptointin salaus. Sitten tässä näitä vastuukysymyksiä, Eli jatkamme neuvotteluita ja parannamme tätä lausuntoa, joka on jo erittäin hyvä. Dehovski, please. Kiitos, Ten Dehovski. Toto opinium ke správě, ja si myslím, že... Kiitos, puheenjohtaja. Mielestäni tärkeää on nyt avata tätä keskustelua, huolehtia siitä, että tämä on tulevaisuuden haasteiden äh, tasolla. Kun ajatellaan äh, asiaa, niin ei tietenkään myöskään älykkäissä liikennejärjestelmissä tietoa tule väärinkäyttää, mutta nyt pyytäisin, ettei vauvaa heitetä pesuveden mukana, sillä haluaisimme saada kuitenkin osan tästä tiedosta käyttöön esimerkiksi navigaatiota varten tai voidaksemme sopeuttaa ja hienosäätää ajoneuvojen turvallisuutta niin, että tätä anonymisoitua tietoa voitaisiin käyttää. Kiitän esittelijä. Pyytäisin teitä ottamaan tämän huomioon. Mrs. Grappini, I give back the... Kiitos. Sitten vielä valmistelija Grappini, olkaa hyvä. Mulțumesc mult. Regret că nu am... Kiitoksia. Valitettavasti että Alden ei muiden kollegoiden näkemyksiä kuullut. Olen samaa mieltä siinä, mitä kaksi kollegaa totesivat. Toivottavasti voidaan nämä näkemykset mahduttaa tähän. Ja toivottavasti 24. päivä sitten, kun määräaika tulee vastaan, niin meillä on täydellinen mietintö, joka yhtäältä ei ole päällekkäinen muiden asetusten kanssa ja samalla ei tulisi kuitenkaan liioitella, koska tässä tarvitaan tämän tiedon käyttöä. Täytyy vain varmistaa tosi että käyttämme väärin tarkoituksiin. Rapini. Kiitoksia. Määräaikatarkistuksen jättämiselle on 24. marraskuuta kello 13. Ja Neljän minuutin kuluttua aloitamme äänestykset. Kiitos tehokkuudestanne. So, good afternoon, dear No niin, hyvät kollegat. Sitten aletaan äänestää. Käykää paikoillenne. Eli tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla. Valmistelija on Boni.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, until uh, 29, and then amendments 86 and 87. So quite a lot of amendments withdrawn, so that's... Monia tarkistuksia on vedetty siis pois, eli niistä ei sitten äänestetä. Eli siksi Ensin tarkistus 94. Eli tarkistus 94. Äänestys. Niin, Sargentini. Voi anteeksi, näin ei koskaan tapahdu tavallisesti, mutta äänestyskorttini jossain muualla yritän saada sen tänne. Yritän nyt saada sen hankittua tänne paikan päällä. Laskemme teidät sitten erikseen. My... Ihan vain tietoksi, että äänestyskortti on juuri tulossa, mutta laskekaa minutkin mukaan. They arrive just counting, but let me... Lasketaan käsiäänet sitten, kunnes saatte kortit. Eli tarkistus 94, äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kolme kompromissia, joista äänestetään yhdessä. Kompromissi 1, 2 ja 3. Eli nämä kolme kompromissia. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 133. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 133. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 135. Äänestys alkaa. Niin otetaan ne yhdessä. Eli 135 ja 137 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 138 139 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 30 Äänestys alkaa. Löytyykö tarkistus 30? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hy- hylätty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkastus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 39, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 41, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 43, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromistarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 81. Äänestys alkaa päättyy. Hylätty. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin. Sitten teksti näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Bonille. the meeting tomorrow. Jatkamme kokousta huomenna kello 8.15 ja täällä on silloin Ekon valiokunta mukana. Hauskaa jatkoa. Ja muistuttaisin, että meillä on sitten tiedotustilaisuus tänä iltana 6.30 liittyen tieto, uuteen tietojärjestelmään. Hauskaa jatkoa.